Uh, good morning everybody. I think we're ready to start. Now our rapporteur... Huomenta. Meidän täytyy nyt aja- aloittaa tämä kokous. Toivotan teille oikein hyvää huomenta. Ja tämä on nyt viimeinen työpäivämme ennen kesätaukoa. Ja valiokunnan jäsenet kyllä ansaitsevat kesätauon, kun ajatellaan sitä työmäärää, minkä olemme saattaneet päätökseen viimeisen seitsemän kuukauden aikana. Mutta meillä on nyt aika paljon tärkeitä äänestyksiä tulossa. Hienoa, että täällä on nyt aika moni paikalla tänä aamuna. Ja nyt sitten avaamme työn yhdestä valiokunta-aloitteisesta hankkeesta, joka jatkuu tässä. Joten on hienoa, että Pablo Arias on paikalla täällä käynnistämässä tämän ennen kesätaukoa ja antamaan teille jotakin ajatuksia ja keskustelun aiheita ennen kuin saatamme tämän työn päätökseen ennen vuoden päättymistä. Tämä on tärkeä asia. Me olemme saaneet tärkeän vihreän kirjan. Tämä liittyy yhdennettyihin pakelinjakelun markkinoihin sähköisen kaupankäynnin edistämiseksi EU-ssa. Ja Pablo Arias on ollut työryhmän puheenjohtajana. Monet kollegat ovat työstäneet tätä ja hienoa, että Pablo Arias jatkaa tätä työtään ja johtaa nyt sitä liittyen näihin paketinjakelumarkkinoihin. Meillä on täällä paljon varjoja, Sehnalovaa, SD, sitten Kreutzmann Aldelle, Ryyle Vihreille, Biilan EKRlle ja näin muita varjoesittelijöitä tällä hetkellä paikan päällä. Ja Venä Stang on paikalla, hän on täällä usein paikan päällä ja hän on markkinapääosastolla vastuussa tästä asiasta. Tervetuloa tänne ja myöskin kaikki ne, jotka kuuntelevat meitä ja katsovat meitä verkossa. Ja paketin jakelun markkinoilla äh, on aika monta ihmistä mukana tässä sopassa. Toivotan teidät tervetulleeksi ja voitte olla yhteydessä valiokuntaamme verkkosivujemme kautta. Ja myöskin meillä on tuollainen kuukausittainen lehtinen ja sen voi myöskin saada sitten, äh, sen voi saada tilattua itselleen nyt annan Pablo Arias sinulle puheenvuoron. Voit kertoa, mitä mieltä olet tästä ja mitä meidän tulisi tarkastella. Ja sitten kuulemme varjoesittelijöitä ja komissiota. Pablo Arias, puheenvuoro sinun. Muchas gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja arvoisat kollegat. Viime viikolla me hyväksyimme tärkeän päätöslauselman. Se oli, sen tavoitteena ei ole mikään muu kuin, että tehdään sitoudutaan siihen, että saadaan todelliset tehokkaat digitaaliset markkinat, yhtenäiset markkinat. Tämän asiakirjan, jonka hyväksyimme valiokunnassa yksimielisesti ja kaikki poliittiset ryhmät tukivat sitä jälleen kerran, niin kuin Strasburgissakin. Haluan kiittää heitä avusta ja tuesta, jotta tätä tärkeää asiaa voidaan viedä eteenpäin tänään on myös äärimmäisen tärkeä kysymys esillä, koska tämä on ratkaisevan tärkeä pilari joille pitää perustaa nämä yhtenäiset digitaalimarkkinat, nimittäin yhdennetyt paketin jakelumarkkinat. Mm, Verkkopalvelut ovat ratkaisevaa sähköisessä kaupankäynnissä, jotta Euroopan tasolla saadaan tällaiset yhdennetyt puhet, paketin jakelujärjestelmä, mm, jotta voidaan edistää sähköistä kaupankäyttöä ja saada aikaan yhtenäiset digitaaliset markkinat Euroopan kuitenkin Viimeiset tutkimukset ja konsultaatiot osoittavat, että meillä on kaksi ratkaisevan tärkeää ongelmaa. Toisaalta kuluttajat luottavat tähän järjestelmään varsin vähän ja sitten järjestelmä, joka ei kovinkaan hyvä ole pk-yritysten kannalta, erityisesti mitä tulee räätyyttävän toimintaan. Monet kuluttajat eivät halua juurikaan ostaa verkossa, ainakin jos on kysymys räätyyttävästä kaupasta. Tämä herättää epävarmuutta, mitä tulee jakeluun. Monet kuluttajat eivät tällä hetkellä luota siitä, että he saavat nämä tuotteet, jotka ovat nostettu verkossa ja näin ollen he pidättäytyvät ostoksesta lukujen mukaan, joita voidaan löytää komission asiakirjasta EU ssa vain yksi kahdesta kuluttajasta kongressi 47 prosenttia sanoi, että ei osta verkosta johtuen siitä, että tämä herättää huolta. Uskovat, että se puuttuu tietoa myös siitä, mitä pitää tehdä, jos haluaa palauttaa tuotteen. Tämä on tilanne, jota ei voida hyväksyä, jos me haluamme edistää sähköistä kaupankäyntiä. Komissio jo pyrkii muuttamaan tilannetta ja tästä on tullut selkeä prioriteetti, jotta voidaan saada aikaan digitaaliset yhtenäiset markkinat Euroopan. Minä olen samaa mieltä siitä, että tässä on suuri haaste edessä ja tämän takia yksi perusprioriteeteista mietinnössä, jota olemme laatimassa, on se, että voidaan lisätä kuluttajan luottamusta. Mielestäni tässä on ratkaisevan tärkeää tehdä työtä ainakin kuuden eri painopisteen kohdalla. Ensinnäkin yksityiskohtainen tiedottaminen. Kuluttajan täytyy aina saada tietää, koska hän saa tuotteen, mitä se maksaa, miten hän sen palauttaa, jos ei ole tyytyväinen ja mitä maksuja tähän palauttamiseen liittyy. Myyjän pitää nettisivullaan niin kuin direktiivissä todetaan, kuluttajan oikeuksista antaa kaikki yksityiskohtainen tieto näistä kaikista kysymyksistä selkeällä tavalla ja yksinkertaisella kielellä. Toiseksi tarvitaan joustoa lähetyksissä ja palveluissa ja tarjouksissa, joita on kuluttajille. Kuluttaja voi haluta että lähetys kestää vähän pidempään tai että se, sitä ei välitetäkään hänen kotisankin muualle ja niin edelleen. Sitten eri, vaihtoehto, eri vaihtoehdot voivat lisätä tätä kaupankäyntiä ja tehdä yrityksistä kilpailukykyisempiä verkossa. Kolmanneksi nopeus lähetyksissä. Lähetyksen pitää kestää vain kohtuullinen aika, jotta jotta kaupankäynti on houkutteleva kuluttajan kannalta neljänneksi tehokkuus. Lähetysten täytyy päästä päämääränsä. Tarvitaan myös turvallisuutta ja on tunnetta, kun ostaa verkosta sitten viideksi kohtuulliset hinnat asiakkaalle. Yksi avainasia etäkaupassa on, että hinnat ovat kilpailukykyisiä, jotka ne ovat liian nous, korkeita. Sitten innovatiivisuus kustannuksissa, näin voidaan, tällä hetkellä hinnat saattavat olla liian korkeita. Kuudeksi esteettömyyslähetysten kohdalla koko EUn alueella pitää voida saada näitä lähetyksiä myös kaukaisemmilla, kaukaisemmilla syrjäisillä alueilla. Näin voidaan edistää aloitteita, joiden kautta näidenkin alueiden kuluttajat voivat hyötyä digitaalisesta yhtenäismarkkinoista. Näillä kuudella eri alueella, tai ainakin kuudella alueella, on ratkaisevan tärkeää tehdä työtä ja korostan näitä kysymyksiä myös mietinnössä. Sitten seuraava prioriteetti, jonka haluaisin ottaa esille tässä asiakirjassa koskee PK-yrityksiä. Minun mielestäni on ratkaisevan tärkeää, että yhtenäismarkkinat, digitaaliset yhtenäismarkkinat ja paketin jakelumarkkinat ovat laadittu myös pk yrityksen ajatellen Mm, usein yritykset sitä mieltä, että rajatulittava kauppa aiheuttaa heillä sellaisia menoja, että kustannuksia, että se ei ole enää kannattavaa. PK-yrityksellä saattaa olla avoimuusongelmia, mitä tulee operaattoreihin. Puuttuu myös harmonisaatiota, standardointeja, esimerkiksi etikemerkinnöissä, viivakoodeissa, paketoinnissa ja niin edelleen pakkauksissa. On myös tärkeää lopettaa tämän tyyppinen tilanne ja uskon, että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 tästä jo puhuin tavallaan, kun sanoin, että pk pitää voida käyttää näitä markkinoita hyväkseen, koska nehän edustavat 95 prosenttia yrityksistä, mitä synnyttävät myös valtavasti työpaikkoja koko Eurooppaan. Mielestäni on ratkaisevan tärkeää, että operaattoreilla on tällaisia lähetysjärjestelmiä pk-yritykset, nekin voivat kilpailla suurten yritysten kanssa yhtäläisellä tavalla. Kun laadimme tätä mietintöä digitaalisista yhteydessä me puhumme pk-yrityksistä ja suuremmasta digitaalisen talouden osuudesta. Näin voidaan vauhdittaa koko taloutta. Sama liittyy myös näihin paketin jakelupalveluihin. Tehokkaat jakelupalvelut, jotta tuotteet saadaan perille tehokkaasti, nopeasti, kohtuu hintaan niin, että voidaan kilpailla internetjättiläisten kanssa. Se on aivan ratkaisevan tärkeää mielestäni. Tämä on toinen avainkysymys, jota haluamme vauhdittaa mietinnön myötä Yritykset minun mielestäni tarvitsevat ainakin neljää perusparannusta. Ensinnäkin, jotta on täyttä avoimuutta operaattoreiden kohdalla, mitä tulee palveluihin, palveluihin hintoihin, tarvitaan suurempaa valikoimaa ja joustavampia lähetysjärjestelmiä. Sitten vastuutahojen pitää valvoa sitä, että avoin kilpailu ja säännöt toteutuvat asianmukaisella tavalla ja esteettömyys toteutuu eikä mm, syrjintää tapahdu. Sitten standardointia eri menettelytavoissa EU-tasolla. Tämä mm, PK-yrityksille rajoittaa kaupan välttämättä liian kallista. Esimerkiksi ei ole standardeja viivakoodeissa tai postinumeroissa, vaikka esimerkiksi ja, ää, tilanne vaihtelemassa toiseen liikaa. Meistä pitää yhdenmukaistaa näitä eri menettelytapoja EU-tasolla, jotta voidaan vähentää kustannuksia pk-yritykselle. neljäntenä pitää luoda tiedonvaihtofoorumeita ja ehdotuksia pitää esittää tilanteen parantamiseksi, jotta tämänhetkinen järjestelmä tehostuu. Sektorin pitää myös voida sopeutua paremmin muutoksiin ja pitää välttää markkinavääristymiä. Sitten tarvitaan myös alo- aloitteita ja uudistuksia itse alalla, jotta voidaan saada aikaan yksinkertaistamista ja harmonisaatiota. Myös hintojen kohdassa olisi toivottavaa. Toivon, että tällä sektorilla voidaan toimia ratkaisevan, ratkaisevalla tavalla ja parantaa tilannetta, jos yhteistyö olisi suurempaa itse sektorin sisällä, jotta voidaan edistää standardointia ja vaihtaa hyviä käytäntöjä ja käyttää hyväksi yhteisellä tavalla teknologista edistystä. Nämä neljä alaa, näistä olen tehnyt ehdotuksia ja tämä varmasti auttaisi poistamaan näitä esteitä, joita pk-yritysten edessä on. Toisaalta mielestäni on äärimmäisen tärkeää ja ratkaisevan tärkeää, että toimielimillä on myös valvontatehtävänsä. Heidän pitää kattavalla tavalla valvoa, että olemassa oleva lainsäädäntö toteutuu käytännössä ja direktiivit ja muut siirretään osanmukaisella tavalla kansallisen lainsäädäntöön. Pitää myös kehittää poliittisia malleja, jotka vievät eteenpäin näitä digitaalisia tavoitteita. Toimielinten pitää edistää tutkimuksia, joiden kautta saadaan aikaan tiedottamista ja avoimuutta sektorilla. En ole sitä mieltä, että tällä hetkellä meillä on käytössä tietoa, joka osoittaa, että pitää muuttaa lainsäädäntöä, on olemassa, mutta pitää kuitenkin muuttaa olemassa olevan lainsäädännön soveltamista ja pyrkiä siis täytäntöön panemaan sääntöjä. Ja tarvitaan myös sopimuksia sektorilla, että voidaan edistää eri menettelyiden yhdenmukaistamista, jotta voidaan tarjota parempaa tietoa ja laatua tiedottamisessa ja palveluissa. Sitten direkt etäkauppadirektiivissä. Direktiivi on tärkeä edistysaskel verkkokaupalle ja se lisää kuluttajan luottamusta. Esimerkiksi kun palauttaa tuotteen, kustannukset, ne, kustannuksista on tietoa samana aikarajoista. On tärkeää, että komissio ja jäsenvaltiot vaativat, että kaikki nämä säädökset toteutuvat käytännössä. Palveludirektiivi ja sen syrjinnän estämissäädös mitä tulee asuinpaikkaan, niin jo välttää sen, että syrjitään kansalaisia vastaan, vaikkakin olemme monissa yhteyksissä nähneet tutkimukset, että tällaista kuitenkin tapahtuu. Postipalveludirektiivi eh, on nyt siirretty kansalliseen lainsäädäntöön ja on ratkaisevan tärkeää, että siitäkin tehdään tutkimuksia, missä määrin tämä toteutuu käytännössä. Ja toivottavasti tämä tutkimus saadaan tämän vuoden loppuun mennessä. Näin saamme hiukan valoa sille, toteutuvatko digitaaliset yhtenäismarkkinat pitää pystyä myös sopeutumaan teknologisen vallankumouksen. Edelleen on merkittävää, että olisi tällaisia raportteja, joista saadaan tietoa lähetyspalveluista ja erilaisista palvelumalleista, joita on käytössä ja minkälaisia puutteita ehkä markkinoilla on, tai tarvitaan myös muun tyyppistä tietoa Tästä olisi valtavasti hyötyä, näin voitaisiin tuntea paremmin tilanne ja ymmärtäisi, minkälaisiin muutoksiin täytyy ryhtyä. Tällä hetkellä tietoa ei ole tarpeeksi olemassa ja tämä olisi varsin tervetullutta. Tässä oli joitakin toimenpiteitä, joita, joita pidän merkittävinä, jotta voidaan edistää digitaalisia yhtenäismarkkinoita ja yhdennettyjä paketin jakelupajärjestelmiä. Tässä pitää palvella aina yrityksiä ja kuluttajia ja erityisesti PK-yrityksiä. Olen vakuuttunut siitä, että kollegani ja varjoesittelijät ja muut poliittiset ryhmät, varmasti heillä on omia ajatuksiaan tästä aiheesta ja olen valmis sitten myös heitä kuuntelemaan. On hyvä käydä vuoropuhelua ja toivon hyvää vilpitöntä yhteistyötä mietinnöstä ja pyydän teitä välittämään kaikki mahdolliset eh, pyynnöt tai ehdotukset tässä asiassa. Ei vain täällä, vaan myös muissa kokouksissa, joita tulemme pitämään. Näitä haluan avointa, tiivistä yhteistyötä kaikkien kesken. Kiitoksia. Good. Uh, well, thank you very much. Paljon kiitoksia, Pablo siitä, että nyt esitit koko joukon aihepiirejä. Tämä tulee olemaan hyvin mielenkiintoinen hanke. Nyt katsotaan sitten, mitä varjoesittelijät ovat mieltä tästä ehdotuksesta ja paperista. Edustaja Seinalovaa. Děkuji slovo, pane předsedo. Eh, motivem zelené knihy komise, o které se dnes bavíme, je vyřešení... Kiitos. Eh, haluaisin puhua nyt tästä komission vihreästä kirjasta koska nämä ovat niitä ongelmia, joita kansalaiset kohtaavat. Nämä komission tavoitteet, jotka liittyvät näihin sähköisiin paketinjakelumarkkinoihin ovat mielestäni erittäin hyvät. Meidän pitäisi nyt käyttää kaikki potentiaali, mikä meillä on käytettävissämme. Nyt on hyvä havaita se, että kansalaiset mielellään ostavat verkosta tuotteita, mutta puolet pelkäävät tehdä näitä oskoksia, koska he pelkäävät, että jotakin ongelmia esiintyy. Ja tässä täytyy ensinnäkin ratkaista se, että miten tuotteet saadaan kuluttajalle. Tämä on ongelma nimenomaan tässä sähköisen kaupankäynnin kehittämisessä EU:ssa. ssa haluaisin nyt tässä ottaa kaksi asiaa esille, jotka minun mielestäni ovat perusedellytyksiä näiden pelkojen poistamiseksi. Ensinnäkin palvelujen laatu on tärkeä. Kuluttaja odottaa, että hän saa tuotteen ajoissa tietyin edellytyksin ja myöskin huokealla hinnalla. Hän haluaa myöskin sen mahdollisuuden, että hän voi valittaa kyseisestä tuotteesta, jos syytä siihen on, ja että siihen on olemassa riittävät ehdot. Mielestäni on, olisi hyvä, että meillä olisi olemassa standardit eh, tätä paketin, paketin jakelumarkkinajärjestelmää varten. Haluaisin mainita tässä muutaman toimenpiteen. Mielestäni pitäisi olla olemassa jokin takuu lähetyksille ja myöskin tässä on kyse vastuusta kuluttajan ja tuotteen lähettäjän välillä. Jotta lähettäminen helpottuu, tarvitaan hyvää kommunikointia kuluttajan ja myyjän välillä. Kuluttajat haluavat, että ratkaisut ovat käytännönläheisiä niin, että he voisivat esimerkiksi sopia suoraan myyjän kanssa asioista. On tärkeää, että meillä on tällainen viestintäkanava. Sitten myöskin täytyy tässä parantaa reuna-alueiden jakelumarkkinoiden toimintaa. Seurattavuus on tässä tärkeä, tärkeässä asemassa. Sen pitäisi olla yksi perusedellytys näiden lähetysten osalta. Tekniseltä puolelta voidaan sanoa, että tässä täytyy ottaa huomioon kaikki ne tekijät, jotka ovat mukana rajat ylittävissä lähetyksissä. Lähetys täytyy voida identifioida aivan alkumetreiltä tuonne loppuun asti. Tämä on tärkeää myöskin, kun ajatellaan mahdollisia reklamaatioita. Mielestäni olisi hyvä, että meillä olisi jonkinnäköinen standardisointikoodi EUn alueella. Tässä voitaisiin käyttää sopivaa toimintatapa. Mielestäni direktiivin oikea täytäntöönpano voisi tässä auttaa. Ja varmasti myöskin, kun ajatellaan niitä ongelmia, joita liittyy noihin lähetyksiin sähköisen kaupakäynnin osalta – Tämä pitäisi olla mahdollista koko Euroopan alueella. Tässä haluaisin myöskin painottaa ADR- ja ODR-järjestelmien tärkeyttä. Riitoren ratkaisujärjestelmien tärkeyttä. Tämä täytyy nähdä kyllä laajemmassa kontekstissa ja myöskin täytyy ottaa huomioon kaikkien työntekijöiden panos koko ketjun työolosuhteiden täytyy toimia, ja tämä on tärkeää. Haluan myöskin vielä puuttua tuohon 30 kilon raja-arvon. Komissiokin puhuu tästä. Se on risti, erittäin suuressa ristiriidassa joidenkin jäsenvaltioiden työskentelyehtojen kanssa. Lopuksi haluaisin todeta vielä, että PK-yritykset ovat äärimmäisen tärkeitä sähköisessä kaupankäynnissä, sillä kuluttaja usein jättää ostamatta tuotteita ulkomailta, koska lähetyskulut ovat korkeammat. No nykypäivänä nuo lähetyskulut ulkomailta ovat suuremmat ja tähän liittyy hyvin paljon hallinnollista taakkaa myöskin. Oletan, että aidoilla sisämarkkinoilla näitä eroja ei enää olisi, niillä ei olisi mitään pohjaa. Lopuksi haluaisin vielä kysyä komission edustajalta, milloin me tulemme saamaan tuon julkisen kuulemisen tulokset tietoomme, koska komissio on sellaista suunnitellut. Kiitän teitä huomiostanne ja odotan tietysti yhteistyötä esittelijän kanssa. Good, thank you very much indeed. Um, Jürgen Kreutzmann. Kiitoksia paljon, Jürgen Kreutzmann. Vielen Dank, Herr... Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Me voimme havaita kerta toisensa jälkeen, että mitä nyt tulee näihin rajat ylittäviin kauppoihin, niin sitä on melko vähän. 9 prosenttia kuluttajista ostaa verkosta toisesta jäsenvaltiosta, 1 prosentti Luxemburgista, siis anteeksi, 53 prosenttia Luxemburgista, 1 prosentti Romaniasta, eli tässä nyt todellakin tarvitaan parannuksia ja havaitsemme yhä edelleen, kun ajatellaan rajat ylittäviä paketin ja jakelumarkkinoita, niin nämä ongelmat tässä vaikuttavat tähän tilanteeseen, varsinkin kun ajatellaan näitä korkeita lähetyskuluja, niin ne ovat osa ongelmia. Ja totta kai tässä on myöskin epävarmuustekijöitä kuluttajan suoja, suojan osalta. Eivätkä nämä asiat toimi aina niin kuin me haluaisimme. Varsinkin kun ajatellaan PK-yrityksiä, niin rajat ylittävä kauppa verkossa ei ole kovinkaan kiinnostavaa. Komissio äh, haluaa tässä kasvattaa näitä markkinoita tuossa vihreä kirjassa ja haluaa vaikuttaa myöskin näihin paketin jakelumarkkinoihin. Se, että nyt tässä tarvitaan toimenpiteitä, esimerkiksi se, että yleispalveludirektiiviä laajennettaisiin, on kyllä kyseenalaista, koska kilpailu tulisi parantamaan näitä ehtoja joka tapauksessa. Se, että avoimuutta lisättäisiin siten, että ehto, ehdot olisi esitelty verkkosivuilla, niin tämä olisi hyvä asia, koska näin kuluttajien olisi helpompi vertailla eri tarjouksia ja valita kaikkein edullisin. Öö, myöskin pakolliset lisätoimenpiteet paketin jakelussa ovat mielestämme huono asia, koska ne rajoittavat kilpailua ja siinä myöskin holhotaan kuluttajia. No se, että näitä lisäpalveluja olisi Sen tulisi olla vapaaehtoista ja komission pitäisi pitää näppinsä erossa myöskin näistä eri tariffeista. Tässä tarvitaan riittävää kilpailua ja sopivat hinnat. On vaikea muuttaa näitä paketin lähetyskustannuksia, koska ne liittyvät markkinoihin ja sitten tämä liittyy myöskin siihen, että hintatasoa lasketaan myöskin vaarana on se, että palveluntarjoajat poistuvat markkinoilta vääränlaisen kilpailun esiintyessä, joten minä olen nyt puhunut tästä kriittisistä kohdista vihreässä kirjassa, joita emme voi hyväksyä, koska tässä todellakin puututtaisiin markkinoiden tilanteeseen, mutta ne olisivat myöskin kontraproduktiivisia, koska kuluttajan täytyy voida valita, minkä palvelun, mitkä lisäpalvelut hän haluaa ottaa käyttöönsä ja mitä ei, eikä tässä nyt tulisi ylhäältä käsin antaa jotakin määräyksiä, jotka vaikuttavat kielteisesti markkinoihin ja sitten eivät edes tuo sitä, mikä on tarkoitus. Eli kaikki, mikä nyt tässä on sellaista, jolla on tarkoitettu hyvää, niin eivät tovi. Ja tästä sinusta puhuin näistä vihreän kirjan kriittisistä tekijöistä. Paljon kiitoksia. Um, thank you very much, Jürgen. Uh, Heidi Rühle. Kiitoksia, Heidi Rühle. No, hämmästyttävää kyllä. Me olemme monissa kohdissa tästä samaa mieltä. Minäkin haluan, että tässä avoimuus on tärkeämpää kuin komission pyrkimys äh, laskea kustannuksia, sillä jos nyt katsotaan kilpailutilannetta äh, tässä, niin se on kyllä melko suurta. Ja jos nyt sitten ajatellaan vaikutuksia palkkoihin, niin se on hyvin vahva. Joten ongelma on se, että käytännössä minulla on usein se vaikutelma, että nämä palveluntarjoajat eivät pysty hoitamaan töitään, koska aikapaineet ovat erittäin suuret. Ja sitten myöskin tapahtuu virheitä. Tämäkin on ongelma. Niin totta kai postikin tekee hyvin paljon virheitä, joten mielestäni on äärimmäisen tärkeää, että annamme kuluttajalle mahdollisuuden vaikuttaa palvelun valitsemiseen koska ne ovat hyvin erilaisia nämä palvelut. Ja minä henkilökohtaisesti esimerkiksi toivoisin, että me voimme tehdä noita valintoja, koska esimerkiksi ihmiset joutuvat usein hakemaan paketit hyvin kaukaa usein ihmiset eivät ole kotona, kun paketteja ollaan tuomassa kotiin, ja tässä voidaan myöskin pohtia, että miten sitten, millaisiin toimenpiteihin, toimenpiteisiin täytyy ryhtyä, että paketin tai lähetyksen saa. Ja tämä liittyy myöskin rajat ylittävään kauppaan. Tässä ei ole kovinkaan hyviä kokemuksia. Ihmiset ovat yrittäneet saada paketteja, koska eivät ole kotona, kun niitä on tuotu. Joten ihan niin kuin esittelijäkin, niin mielestäni tässä nyt ei ole tarpeen justerata lainsäädäntöä. Mielestäni on tärkeää, että pidetään huoli siitä, että olemassa olevia sääntöjä määr- sovelletaan oikealla tavalla, että niitä myöskin valvotaan. Uh, thank you very much. Paljon kiitoksia. Heidi, pyytäisin nyt, että puhujat voisivat täällä rauhassa käyttää puheenvuoron, koska tässä tämä on melko matala tämä huone. Ja jos nyt haluatte tässä paljon keskustella ennen äänestystä, niin toivoisin, että voisitte käydä nuo keskustelut ulkopuolella. Ja tämä olisi kohteliasta myöskin puhujamme kohtaan. Adam Beeler. Ja sitten kysyisin vielä, että haluaako joku muu vielä käyttää puheenvuoron varjoesittelijöiden jälkeen. Adam Beelen ja sitten seuraava puhuja. Kiitän puheenjohtaja. Vihreä kirja kohdistaa huomionsa kolmeen olennaisimpaan ongelmaan kuluttajien kannalta verkossa tapahtuvassa kaupassa, miten toimitusto on, olisi tehokkaampi sekä kuluttajien että pk-yritysten kannalta ja miten pitää löytää järkevämpiä ratkaisuja, miten tarjota parhaimpia hintoja kuluttajille ja pk-yrityksille ja myös lisätä sitten vielä lopuksi yhteen toimivuutta jakelijoiden välillä, kun on kyse monista eri jakelijoista ja toimittajista ja eri tasoista. Miten siis saataisiin tämä jakelu tehokkaammaksi? Meidän täytyisi miettiä markkinoita itsessään. Kyse on hyvin nuoresta markkina-alasta, hyvin dynaamisesta alasta myös, ja jo arvioiden mukaan kymmenen vuoden sisällä perinteisten kirjeiden määrä laskee 10-20 prosenttiin, joten sähköinen kauppa ja pakettien jakelu todellakin tulee tilalle PK-yrityksiä ajatellen. PK-yritykset, jotka pyrkivät siis vastaamaan, mm, vastaamaan mm, kuluttajien toiveisiin. Tällainen rajat ylittävä myynti, post, verkon kautta on paljon vähäisempää kuin aikaisemmin ja meidän täytyisi miettiä, minkälaisia syitä siihen, siihen on. Joskus kyse on pienten jäsenvaltioiden yksittäismarkkinoista, mutta rajat ylittävä kauppa joka tapauksessa on parantumassa ja kehittymässä. Ja meidän täytyy miettiä myös lainsäädäntöpuolta miten me saamme markkinat kilpailukykyisemmiksi. Meidän täytyisi tutkailla ei pelkästään mahdollisia käyttäjiä ja mahdollisia kuluttajia ja pk-yrityksiä, vaan myös myyjän näkökulmaa yritysten näkökulmaa, ja tähän kuuluvat tietysti PK-yritykset. Jotkut yritykset eivät ole innostuneet rajat ylittävästä kaupasta, koska eivät tunne esimerkiksi kieltä. Jotkut yritykset ehkä haluavat ylipäätään rajoittaa toimintansa vain kotimaisille markkinoille. Nykyäänkin tietysti tämä jakelujärjestelmä, pakettijakelujärjestelmä on sinänsä kiinnostava. Meillä on erilaisia pakettilaitteita, josta voi hakea, nost, noutaa um, pakettinsa. Lisäksi metroasemilla on tällaisia noutopisteitä ja niin poispäin. Eli on hyvin kiinnostavia ratkaisuja alalla. Meidän täytyy toimia siis hyvin varovaisesti, jos me haluamme sääntelemään tätä, ryhtyä sääntelemään tätä alaa. Me emme saa liikaa innostua sitä sääntelemään yli tarpeen. Ja sitten mietinkin, minkälaisia ratkaisuja olisi kustannustehokkuuteen ja kuluttajille parhaimpien hintojen löytämiseen. Vihreässä kirjassa asia on mainittu ja minun on vaikea miettiä tällaisia ratkaisuja ilman markkinoiden voimakasta puuttumista. Hyvä, paljon kiitoksia esittelijä ja varjoesittelijä. Niin, jälleen kerran pyytäisin, että nyt tässä kävisitte istumaan. Herra Fox, en näe komissiota ollenkaan. Pahoittelut. Voisitteko siirtyä pois tieltä? Komissio yrittää nyt puhua. Kiitos paljon. Stang annan nyt puheenvuoron teille. Haluaisin nyt vielä vain mainita tässä, että tämä vihreä kirja julkaistiin viime marraskuussa ja kesti jonkin aikaa ennen kuin se tuli tänne, ei siksi, että emme olisi kiinnostuneita, vaan meillä on hyvin paljon tekemistä muutenkin. Olemme käyneet hyvin paljon kuulemisia tähän, varsinkin mitä edustaja Sena Lova sanoi. Haluaisimme kuulla, anteeksi, Linsi, voisitko siirtyä en näe nyt tässä. No niin, paljon kiitoksia. Haluaisin kuulla, onko teillä mitään raportoitavaa noista kuulemisista, koska tämä nyt sitten auttaisi meitä pääsemään tässä asiassa eteenpäin. Annan nyt puheenvuoron teille. Tässä, ää, äh, tässä on kulunut jonkin verran aikaa ennen, äh, siitä, kun tuo kirja alun perin julkaistiin. Yeah, thank you. Thank you, Malcolm. Uh... Kiitoksia Malcolm, Pablo ja kiitän myös muita puhujia Aloitan tästä ajoituskysymyksestä, jonka otit esille, Malcolm. Niin, aikaa onkin tosiaan kulunut tämän vihreän kirjan julkaisusta. Me saimme yli sata äh, äh, ehdotusta. Meni aika paljon aikaa käydä tätä materiaalia läpi, keskustella siitä sidosryhmien kanssa, ja selventämiseen meni aikaa. Me pidimme myös työryhmäkokouksia, monenkeskisiä kokouksia, jotta varmistimme, mikä oli tilanne, koska olemme vakuuttuneita siitä, että nopeus on se aina tärkeää, mutta me emme halua mihinkään kiireelliseen ratkaisuun päätyä, koska niin kuin täälläkin sanottiin, tämän varsin monimutkainen ympäristö, nopeasti kasvava muuttuva markkina-alue ja viimeinen asia, mitä haluamme, on saada aikaan nopea, hyvin nopea, todennäköistä liian, liian, tai liian monia reaktioita Siksi käytämme tähän aikaa. Ehkä välissä lokakuuta voitte odottaa jonkinlaista to- toimintasuunnitelmaa, seuran- seuranta-asiakirjaa tästä vihreän kirjan kuulemisesta. Vihreän kirjan tiimolta laadittu kuuleminen ja kaikki nämä muut lähteet, joita on käytetty pitkälti ovat yhtenäisiä analyyseissaan. Aina voidaan tietysti keskustella paljon enemmänkin. Tämä näkyy myös tämän päivän puheenvuoroissa. So there is much more joten konsensus on paljon suurempaa silloin, kun etsitään ratkaisuja. Tämä näkyy tämän päivän keskustelussakin, mutta mitä tulee sitten analyyseihin, oli laaja yhteisymmärrys siitä, ja kun kuuntelin Pablon puheenvuoroa, kun hän linjasi pääkohtia tässä asia, tulevassa asiakirjassa, niin tämäkin oli hyvin lähellä sitä, mihin itse olimme päätyneet ja mitä olimme kuulleet, joten Tämä tuli jälleen vahvistettua. Kyllä, sähköinen kaupankäynti on erittäin tärkeä, se on kasvava ala. Jakelu voi olla esteenä. Kaikki tutkimukset vahvistavat tämän tiedon. Lisäsin vain yhden luvun, jota vielä ei ole mainittu. Se on taas yhdessä tutkimuksesta. Kööpenhaminan, Kööpenhaminan tällainen taloudellinen tutkimus yritys, eikä kuinka monta transaktiota tehdään verkossa ja mitkä estyvät sen takia, että johtuen jakelusta ihmiset menevät nettiin, löytävät tavaroita, joita haluavat, mutta sitten eh, tuntevat huolta tästä jakelusta. He peruuttavat transaktion 68 prosenttia. Perutuksesta johtui jakelukysymyksistä. Tämä myös osoittaa, että valtavasti potentiaalia kuitenkin on, ajatellen kaikkia, ei vain kuluttajia, vaan myös vähittäiskauppia, jotka haluavat myydä verkossa, samoin jakeluoperaattoreita, he voivat myös tätä lähettää toimittaa fyysisesti nämä paketit. Tähän liittyy paljon potentiaalia ja kaikki voivat tästä hyötyä. Mitä tulee sitten tavoitteisiin, pidin kovasti siitä, mitä Pablo sanoi äh, äh, kohtuuhintaisista laadukkaista palveluista, erityisesti rajat ylittävällä tavalla ja pk-yrityksillä ja esteettömyydestä. Toimitukset pitää väittää myös maaseutualueille ja syrjäisimmille alueille, joissa verkkokauppa ei ole niinkään kehittynyttä vielä. Siis markkinat ovat todella liikkuvassa tilassa. Ratkaisumalleja löytyy, meidän pitää vain varmistaa, että nämä ratkaisut koskevat myös niitä, jotka eivät ehkä ole ensimmäisiä kohderyhmiä. Sitten prioriteettikysymykseen kysymykset, joita Pablo esitteli, sopivat myös meidän ajattelun kanssa yhteen. Ensinnäkin me tarvitsemme palveluita, jotka täyttävät kuluttajien ja vähittäiskauppaiden tarpeet. Olemme kuulleet tämän toistuvasti. Ihmiset haluavat tietää, haluavat seurata, missä paketti milloinkin kulkee. Me tarvitsemme sopivia loppuratkaisuja. Kaikki ovat olleet näistä kysymyksistä samaa mieltä, jotta tähän päästäisiin. Tämä liittyy osittain siihen, mitä herra Bilan sanoi. Tarvitsemme tehokkaampaa, sujuvampaa prosessointia. Tämän takia toimivuus ulottuvuus oli vahvasti esillä vihreässä kirjassa. Me tarvitsemme rajat ylittäviä prosesseja, jotta voimme toimia tehokkaammin yhdessä. Meidän mielestämme tämä ei mitenkään haittaa postipalveluita, eivät he tätä hintaa joudu maksamaan, jos hintaetuja löytyy loppukäyttäjille. Tämän pitäisi syntyä siitä, että menettelytavat ovat tehokkaampia. Tällä hetkellä kaikkien operaattorien pitää 230 kertaa merkitä tavarat. Tämä maksaa paljon rahaa ilman, että kukaan tästä oikeastaan hyötyy, joten on paljon asioita tässä järjestelmässä, joita voidaan parantaa ja vähentää näin kuluja. Sitten äh, Rouva Senelova selkeästi viittasi työehtoihin ja ehkä olettekin nähneet tässä vihreässä kirjassa tämän kohdan. Me puhumme myös kestävyydestä ja se onkin varsin tärkeä aspekti meille. Kyllä me haluamme tehokkaita prosesseja, jotta voidaan täyttää käyttäjien ja operaattoreiden tarpeet, mutta haluamme myös, että sosiaalista ja ympäristöulottuvuudet otetaan huomioon. Me emme halua, että jakelija maksaa tämän kaiken. Emme halua myöskään, että ympäristö kärsii. Kaupunkisuunnittelu on myös tärkeää tässä. Siis silloin kun sektori aloittaa uudenlaisia toimintataloja, toimintatapoja, palveluita ja tuotteita, me haluamme tätä kestävyyttä mukaan kaikkeen toimintaan. Herra Kreutzmann viittasi niihin kohtiin vihreässä kirjassa, jossa puhutaan hintakatoista ja muista sopimuksista. Minä voin vahvistaa teille, että vihreä kirjan tarkoituksena oli tutkia erilaisia vaihtoehtoja ja ottaa selvää, mitä sidosryhmät ovat tästä kaikesta mieltä. Voin kertoa teille, että erittäin suuri enemmistö sidosryhmistä ei halua, että liiallista sääntelyä laaditaan tässä vaiheessa. Emme mekään sitä halua. Voimme palata asiaan kolmen vuoden kuluttua ja löytää tällaisen markkinavetoisen ratkaisun tai jos todetaan, että tämä ei ole parantanut, tilanne ei ole parantunut, niin sitten parataan asiaan. Joka tapauksessa tällainen tarkastuslauseke tulee mukaan lainsäädäntöön, mutta emme halua liikaa puuttua näihin uusiin markkinoihin, jotka vielä kehittyvät ja innoivat voimakkaasti. Rouva Ryyle sanoi, että avoimuus on tärkeämpää kuin hinnoittelu. Avoimuus onkin meille yksi selkeistä prioriteeteista. Informaatio, avoimuus yhdessä ovat tärkeitä Tämä tuli esille myös puheenvuoroissa tänään. Tarvitaan tiedottamista kuluttajille, heidän pitää tietää, tietää mitä odottaa myös pk-yrityksillä ja vähittäiskaupalla, jotta kaikki tietävät, mitä, minkälaisia vaihtoehtoja on, erityisesti rajatylittävässä kaupankäynnissä. Myös tieto, tietoa ja avoimuutta vaadittiin puheenvuoroissa myös sääntelijöille, viranomaisille, että he kunnolla ymmärtävät nämä rajatylittävät markkinat ja niiden logiikan. Ja jakelu, paketijakelumarkkinat. Jos me haluamme antaa tilaisuuden markkinoille parantaa palveluita, tarvitsemme silloin myös sitä, että yleispalvelut eh, tai komissio tietää, noudatetaanko sääntöjä, toimivatko markkinat asianmukaisella tavalla ja pitää pystyä myös valvomaan tilannetta. Kuten sanoin, eh, ensimmäinen vaistovarasti pyritään vähentämään kustannuksia. Kustannukset johtuvat myös tehottomuudesta ja jälleen kerran rajat ylittävä hinnoittelu on vähän huonoa. Tarvitaan val- suivampaa hinnoittelua ja tässä voidaan myös säästää. Sitten herra Viilan sanoi, että yritykset ja kuluttajat eivät aina halua samoja asioita. Olen ihan samaa mieltä teidän kanssanne emme halua pakottaa ketään rajat ylittävään kaupankäyntiin, emme halua myöskään sanella mitään standardituotteita kaikille, jotka ovat joillekin aivan liian hienoja. Onko se valinnanvarasta? Ja jos kuluttaja haluaa halpaa toimitusta eikä ole välitä näistä aika-ajoista, ja haluaa vain tämän tuotteen joskus, mutta jos hän haluaa jotakin vaativampaa erityistoiveita, niin sen pitäisi olla myös mahdollista. Kysymys on valinnanvarasta eikä pakoteta kaikkia toimimaan samassa muotissa. Eikä ainakaan haluta mitään jäykkää lainsäädäntöä tähän mukaan. Tässä ehkä tiivistin aika hyvin nämä eri pointit keskustelusta. Oikein paljon kiitoksia. On ollut oikein hieno tilanne ja mahdollisuus tässä nyt käynnistää tämä. Pablo, ei ole kovinkaan paljon aikaa, mutta haluatko ehkä käyttää tässä minuutin ja puhua myös hiukan noista aikatauluista? Eh, eh, kiitokset puheenjohtaja, kiitokset kaikille varjoesittelijöille ja myös komissiolle puheenvuoroista. Uskon, että tässä varmasti hyvin hedelmällisiä kokouksia on tiedossa syyskuussa. Ei minulla oikeastaan ole tähän lisättävää. Mm, haluatteko nyt näistä aikatauluista päättää. Puheenjohtaja kyllä se käy syyskuussa sitten jatkamme. Eli nyt olemme vaihtaneet näkemyksiä asiasta ja sitten 26. elokuuta tarkistukset 20, tuolla 8. lokakuuta ja sitten asiasta keskustellaan vielä syyskuun lopulla ja 4. tai 5. marraskuuta asiasta äänestetään. Ja tarkistusten kompromissiehdotukset 27. ja 8. marraskuuta ja valiokunnan äänestys todennäköisesti lopulta osuu tuonne marraskuun lopulle. Paljon kiitoksia. No toivotamme teille nyt oikein tuottoisaa kesää tämän mietinnön laatiessa ja katsotaan sitä sitten syksyllä. No niin, haluan toivottaa kaikki tervetulleeksi, jotka ovat tulleet tänne äänestämään. Hienoa nähdä näin täysi talo. No, täällä nyt herrat voivat äh, täällä riisua takkinsa, koska täällä oli eilen melko kuuma ja tästä tulee vielä kuumempi tila. Joten minä nyt tässä toimin esimerkkinä ja jos ihmiset haluavat seurata, niin voivat tehdä näin. Uh, so we have some serious work to do there. Meillä on nyt hyvin paljon tiukkaa työskentelyä edessä. Tony Blair, aikaisempi uh, pääministeri, oli tunnettu siitä, että hän aina riisui takkinsa ennen kokemuksia. Minä kopioin nyt tässä uh, häntä ja sanon tämä nyt Catherine Stylerinkin suuntaan. No niin, hienoa. Jos nyt kaikki ovat käyneet istumaan, niin haluaisin ensinnäkin ilmoittaa muutamasta asiasta ja kertoa joistakin asioista, jotka eivät ole äänestyslistalla. Näin, että Mark Tarabella on paikalla täällä ja tarkoituksena oli äänestää, jotta voisimme vahvistaa pyydän. Tämä on tärkeä asia. Tarkoituksena oli äänestää tänään, jotta voisimme vahvistaa sopimuksen neuvoston kanssa liittyen julkisiin hankintoihin ja tässä on tehty erittäin paljon työtä ja kaikki eivät ehkä tiedäkään, miten monimutkaista ja yksityiskohtaista tämä on ollut. Meillä on kolme tärkeää lainsäädäntö linjausta tässä, ja tähän on mennyt hyvin paljon aikaa. Olemme päättäneet työmme, mutta tämä nyt sitten ensin hyväksytään neuvoston tasolta muodollisesti, ja sitten saamme kirjan ensi viikolla. Me emme saaneet Koreperin muodollista hyväksyntää tänään, mutta odottelemme sitä ensi viikolla, joten suunnitelmamme on, että äänestämme tästä syyskuussa sitten kun siinä on mahdollista heti välittömästi. Eli tämä tästä. No sitten ehdotus, jossa neuvottelut on saatettu menestyksekkäästi päätökseen. Ammattipätevyydet, ja annan tässä nyt varapuheenjohtajalle puheenvuoro. Monsieur le Président. Kiitos puheenjohtaja. Niin uskoisin, että me olemme saaneet käsiteltyä hyvin tärkeän asian kasvun ja työllisyyden ja kilpailukyvyn kannalta sisämarkkinoilla, mutta myös tämä vaikuttaa kansalaisten oikeuden käyttöön, heidän perusoikeuksiensa käyttöön liikkumisen näkökulmasta. Ja ihan lyhykäisesti haluaisin tietysti kiittää tosiaankin kaikkia niitä, jotka ovat kanssani tehneet työtä, erityisesti varjoesittelijöitä, jotka ovat oikein myönteisesti myönteisessä hengessä työtä tehneet. Uskoisin, että nyt olemme aika tavalla lähestulkoon odottamattomassa lopputuloksessa, oikein hyvässä lopputuloksessa. Kiittäisin kaikkia toimielimiä, komissiota, kaikkia yksiköitä, jotka ovat pari vuotta minua auttaneet. Kiitokset. Tosiaan tässä on nähty, että on vaistovarassakin toimittu ja teidän näkemyksenne neuvostonkin kanssa on auttanut. En tiedä, onko Irlannin edustajia täällä, puheenjohtajakauden edustajia, mutta joka tapauksessa haluaisin kiittää myös Irlannin kauden edustajia, sillä neuvostossa Irlannin toiminta on ollut huomattavaa, emmekä olisi päässeet tähän mielestäni hyväksi arvioitavaan lopputulokseen ilman Irlantia ammattipätevyyksistä ja ammattikortista, ammattitodistuksesta ja järkevät aika aikarajatkin tässä myös on ja myös ennen tuon kortin myöntämistä on järkeistetty tätä hallinnointia ja jatkokoulutuksesta ja jäsenvaltiot ovat sitoutuneet jatkamaan sitä samoin kuin myös ähm, vastavuoroisesta tunnustamisesta ja sitten koulutuskehys ja koulutuskortti. Se oli oikein olennainen asia myös ja me olemme onnistuneet saamaan siihen delegoidut säädökset ja ammattialojen edustajat ovat tässä mukana ja tämä yhteinen kortti voi tulla käyttöön myös vastavuoroisen tunnustamisen automaattisessa järjestelmässä. Tämä on nuorten kannalta myös oikein merkittävää harjoittelujen kannalta. Harjoittelut vastavuoroisesti tunnustetaan automaattisesti toisessa jäsenvaltiossa ja ne myös otetaan huomioon, mikäli ne on suoritettu kolmannessa maassa. Ja tuon harjoittelun sisältö täytyy etukäteen kirjallisesti määritellä. Ja sitten pätevyyksien ja ammattitaidon määritteleminen ja niiden vaatimusten hyväksyminen automaattisesti. Tähän on tehty pieni poikkeus sairaanhoitajien kohdalle, koska meillähän on ollut tietysti vaikeuksia asiassa, kuten tiedätte, mutta toisaalta me kuitenkin olemme onnistuneet vahvistamaan kaikkia uusia säädöksiä ja niiden valvontaa ja seurantaa ja viittä eri ammattipätevyysluetteloa sairaanhoitajien kannalta ja varmasti komissio saa sen sitten hyväksyttyä pikapuoliin delegoiduin säädöksiin, eli tämä ei vaikuta sinänsä jäsenvaltion lainsäädännöllisiin pääperiaatteisiin ja, ja tämä liittyy tällaisiin pienempiinkin lainsäädännöllisiin muutoksiin. No minä olen käynyt sopimuksen solmimisen jälkeen myöhemmin myös eri ammattialojen edustajien kanssa. Kiitän myös heitä kovasti näiden pitkien kuukausien neuvotteluista, e, heidän näkemyksistään, mielipiteistään. Oli oikein olennaista keskustella heidän kanssaan saadaksemme tätä asiaa eteenpäin vietyä ja tahtoisin totisesti kiittää vielä kaikkia, jotka ovat paikalla. Uskon uskon, että tämä on suuri askel äh, ammattitaitoisten ihmisten pätevyyden liikkuvuudelle, palvelujen äh, laadulle ja Euroopan hanke näin ollen on ottanut harppauksen eteenpäin. Kiitokset. Good. Well, um, I think... Hyvä. No, tämä nyt näyttää siltä, että tätä todellakin arvostetaan. Christian Buzoi, kuten tiedätte, on lähtenyt parlamentista, koska hänet on nimitetty terveysvakuutussäätiön johtoon Romanissa, joten kiitoksia oikein paljon täällä paikalla olijoille. Ja nyt toivoisin, että hyväksyisitte tämän paketin koneäänestyksessä. Tässä voidaan nyt myöskin testata tuota konejärjestelmää ja varmistetaan, että kaikki ovat täällä paikalla, että täällä ei ole mitään ylimääräisiä äänestäjiä paikalla. Eli nyt sitten valiokunta voi hyväksyä tämän koko paketin, joka liittyy ammattipätevyysdirektiivin. Äänestys alkaa. Meillä on 41 henkilöä, 42. 42 korttia. S, D on yksi liikaa. Eli jonkun täytyy nyt sitten tässä pidättäytyä. Ja sitten joku, jollakulla on täällä kortti sisällä, mutta ei äänestä. Kuka se on? En minä. Tai sitten kone ei toimi. Jaha. No tämäpäs oli kummallista. Eli tässä nyt joku ei äänestä. Eli nyt on sitten yksi liikaa. Yksi täytyy nyt sitten ottaa pois yksi non-anscree, sitoutumaton, yksi liikaa. 39 kaiken kaikkiaan äänestys päättyy. Hyväksytty 37 puolesta kaksi tyhjää. Paljon kiitoksia. Eli tämä nyt sitten on muodollinen hyväksyntä ja tätä käsitellään lokakuun alussa täysistunnossa. Paljon kiitoksia. Sitten uusi lainsäädäntö, puuitteiston lainsäädännön harmonisointi ja esittelemme tämän teille uudestaan tänään, mutta tämä on nyt jäsenvaltioiden blokerama, koska tässä nyt asiantuntija, asiantuntijat käsittelevät tätä, tämä liittyy delegoituihin säädöksiin ja tämä on nyt asia, missä olen ollut suoraan yhteydessä herra Leineriin joka on kuullut herra Setkovicilta. Täällä olen puhunut suoraan myöskin komission pääsihteeristölle tästä ja toivottavasti nyt sitten meillä on aikaa ottaa tämä uudestaan esille syyskuussa, mutta haluamme kuitenkin edistää tätä ja se, joka haluaa tästä yksityiskohtia, niin tulkoon pakelleni tämän kokouksen jälkeen. Sitten seuraava asia, josta me äänestämme, on ehdotus yhteisestä eurooppalaista kauppalaista. Tästä meillä on kaksi esittelijää. Ja tämä tulee olemaan melko monimutkainen äänestys, koska tässä on nyt kaksi tällaista blokkia, äänestysblokkia. Ja tiedän, että esittelijät ja sihteeristö on tehnyt kovasti työtä. Tässä on nyt pari asiaa, jotka ehdotan, että äänestämme niistä koneellisesti jolleivät esittelijät halua tässä puhua ensin, niin voimme heti äänestää. Hyvä, no niin, äänestäkäämme nyt tästä. Ensimmäinen äänestys on se, että ei hyväksytä komission ehdotusta. Ja tässä nyt sitten äh, tarkistus on 339 ja äänestämme sen hylkäämisestä. 40 korttia on sisällä. Olisi niin 40 ääntä ja tämä on hylätty. Nyt sitten siirrymme seuraavaan äänestykseen. Tämäkin hoidetaan koneellisesti, koska se on tärkeä periaatteellinen äänestys. Päätämme, että mitkä tarkistusblokit otetaan käsittelyyn ja että muutettaisiin tämä asetus direktiivisesti. Tarkistus 16 Evelin Gebhardilta äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Oho, 41. Jonkun kortti tuli nyt tässä liikaa. Jaha, äänestys päättyy. Hyväksytty 22 puolesta ja 17 vastaan. Seuraavaksi jatkamme. Kaikki tarkistukset blokissa A. Ensinnäkin suullinen tarkistus 1 Hans-Peter Mayerilta puolesta hoidamme tämänkin koneäänestyksenä. Suullinen äänestys 1, äänestys alkaa. Suullinen tarkistus 1, tulkki korjaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi siirrymme, näistä emme äänestä, eli 3, 6, 3 tarkistus on kyseessä. Puolesta vastaäänet hyväksytty. Tarkistus 2 raukeaa. Tarkistus 3 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 4, 5 ja 6 yhtenä ryhmänä puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 64, sitä me äänestä. 65, tarkistus 65, äänestys alkaa. voisitteko äänestää hiukan nopeammin, koska meillä on aika paljon näitä äänestyksiä. STD, teillä on yksi liikaa. Selvä, äänestys päättyy. Hyväksytty. 21 puolesta 17 vastaan. Jos aiotte äänestää, niin äänestäkää heti, koska muuten tässä menee liikaa aikaa. Ja tässä nyt täytyy nopeuttaa tätä, jos ottaisitte kortit pois, joita ette käytä. Sitten tarkistus 66 Gebhardilta äänestys alkaa. 66. Äänestys päättyy. Kiitos. Se oli nopea hyväksytty. 67 Gebhardtilta. Äänestys alkaa. 67. No nythän tämä menee valoa nopeammin. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 68 raukeaa. 69. Emme äänestä siitä. Sitten 7. Vasta-äänet hyväksytty. 70. Automaattinen 71 herra Maijerilta puolesta. Anteeksi, äänestys alkaa 71 siis kyseessä. Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi tarkistus kahdeksan esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. 72 ja 73 74 Eli sitten suullinen tarkistus 2 yhteisesittelijöiltä. Äänestys alkaa. Suullinen tarkistus 2. Äänestys päättyy. Hylätty. 76. 76. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Myös 77 84 ja 86. No seuraavaksi 85. 85. 87. Niin, 87. Äänestämme siitä siis, vai? Tarkistetaanpa nyt. So 86, 86 and 87, according... 86 ja 87 ovat tuollaisia kielellisiä tarkistuksia. Eli nyt seuraavaksi sitten meillä on 85. Äänestys alkaa 85 tarkistus. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 9 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 10 puolesta

Jos voisitte nopeuttaa hiukan, se olisi hienoa, no, mutta tämä on myöskin hylätty. 9, 90 ja 91 on hyväksytty automaattisesti. Seuraavaksi 13 puolesta vastaan hyväksytty. 371 äänestys alkaa. 371 tarkistuksesta. Äänestys päättyy. Tämäkin on hylätty. Sitten meillä on täällä koko joukko poistoja. Ja seuraava onkin sitten tarkistus 100 Hans-Peter Mayerilta. Äänestys alkaa. Tarkistus 100. Äänestys päättyy. Myöskin hylätty. 101-109 jäävät väliin. Seuraavaksi 388. Ahaa, 109. Niin, kyllä. Anteeksi, 109. 109. Äänestys alkaa. Tarkistus 109. Hyväksytty. Nyt meillä on sitten koko joukko poistoja ja seuraavaksi tarkistus 388. 388. Äänestys alkaa. No tässä nyt on melko tiukka enemmistö, mutta tämä on hyväksytty aivan helposti jopa. Seuraavaksi 389 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten liite 1. Meillä on tässäkin poistoja. Ja seuraavaksi siirrymme suulliseen tarkistuksen kolme. Pitääkö paikkansa? Aha, neljä. Suullinen tarkistus neljä. Äänestys alkaa suullisesta tarkistuksesta neljä. Äänestys päättyy. Tämä raukea, siis se on hylätty, koska siinä oli 20 puolesta ja 20 vastaan. Sitten meillä on koko joukko poistoja taas, ja 452 on seuraava, josta äänestämme 452. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 173 Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 174. 174. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämäkin on hyväksytty. 176. Eikö niin? Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 179 seuraavaksi puolesta. Pyytäisin, että nostaisitte käden nyt. Katsotaan, että saadaanko tässä enemmistö. Ah, tämä on liian vaikeaa koska tässä on eri ryhmittymiä ja eri etuja, ne vaihtelevat. Äänestäkää nopeamman, nopeammin pyydän. No niin, hyvä. Päättyy. Tämä on hylätty. 453 Kreutzmannilta. Äänestys alkaa 453. Äänestys päättyy. Hylätty. 454 Weidenholzerilta puolesta. Ja jälleen äänestämme tästä koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi sitten 455 herra Kreutzmannilta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 180 herra Mayerilta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 181. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 183. 183 äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 182 siihen liittyy lisäys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 185. Äänestys alkaa. Päättyy. Tämä on hyväksytty. 456. Tämäkin on lisäys. Puolesta vastaäänet selkeästi hylätty. 184 raukeaa, 186, siitä me äänestä, 187. Ahaa, 184 on siis lisäys puolesta. Aha, no niin, äänestys alkaa. Anteeksi, meni liian nopeasti eteenpäin. Äänestys päättyy hylätty. 186 ja 187, 186 on jo hyväksytty, 187, äänestys alkaa. Hyväksytty. 188 raukea, 189 äänestys alkaa. Äänestys päättyy, hyväksytty. 190, 193. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty myös. 194. Katsotaan, voisimmeko hoitaa tämän kääsiä nostamalla 194 puolesta. Puolesta vastaan. Selkeästi hyväksytty. 60 siis raukeaa, 195 puolesta. Eli voisitteko nostaa kätenne? 195. Aha, liberaalit puoltavat tätä, joten tästä täytyy nyt sitten äänestää koneellisesti. Tämä tulee olemaan tiukka. Jos herra Manders voisi tässä näyttää kätensä selve, selvemmin minulle, niin... No niin, tämä on hylätty. Mutta vain kolmella äänellä. Tarkistus 14 puolesta vastaan hyväksytty. 196 196 puolesta. Jälleen. Anteeksi, tässä nyt on tällaisia siirtyviä enemmistöjä. Meidän täytyy äänestää kortilla. Joten voisitteko nopeuttaa ne hyvää? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Hyväksytty. 461 seuraavana. 461 puolesta. Vastaan. Tämä on hyväksytty. kompromissitarkistus 1. Nyt pääsemme vihdoin kompromissitarkistukseen puolesta. Aha, no tämä nyt ei ole kyllä kompromissi. Äänestys alkaa. Kompromissitarkistus 1. Hyväksytty. 462 raukeaa. Seuraavaksi siirrymme 203, 204 ja 205 yhdessä. Äänestys alkaa näistä 203-205. Äänestys päättyy, hyväksytty, 464, 464 puolesta, vastaan. Mitä liberaalit tekevät nyt? Kiitos selkeästi hylätty. 206 puolesta. Siis nä- haluaisin nyt nähdä, mitä liberaalit tekevät. Kaksi liberaaliryhmää tässä näyttää olevan. No niin. Eli missä nyt olemme? 206 äänestys alkaa. Nopeuttakaa hiukan nyt. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 206 on siis hyväksytty, 207, siitä emme äänestä, 208, 207 on hyväksytty automaattisesti, joten äänestämmekö tästä 208 vai emme? Emme. Selvä. 209 Saha, se raukesi. 206, niin 20. 20 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 211. 211 äänestämmekö siitä? Hyvä. Äänestys alkaa. 211. Äänestys päättyy. Tämäkin on hyväksytty. 2.13. 2.13. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä on hyväksytty. Sitten meillä on kompromissitarkistus B3. Hans-Petter Mayerilta äänestys alkaa tästä. Ahaa, anteeksi se raukeaa, koska 213 hyväksyttiin. Seuraavaksi siis 469 ainakin minun näkemykseni mukaan, eikö niin? Äänestys alkaa. Hylätty. Sitten meillä on 216, 217, 218. Äänestys alkaa näistä. Äänestys päättyy. Tämä, nämä on hyväksytty. Tarkistus 15. Eli me äänestämme siis tarkistuksesta 15. Tarkistus 15 puolesta vastaan selkeästi hyväksytty. 2, 0 ja 1. Niistä ei äänestetä, ne on hyväksytty automaattisesti. 2. 222. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 223. 223 puolesta. Niin, tarkistetaanpa. Selvä. 223. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 225. Herra Maijerilta puolesta. Vastaan. Selkeästi hylätty. 472 puolesta. Vastaäänet. Selkeästi hylätty. 470 puolesta. Vastaan hyväksytty. 471 puolesta vastaan hylätty. 473 puolesta vastaan hylätty. 226 puolesta vastaäänet. Tämä on hyväksytty. 474 raukeaa. 475, 476, 477 ja niin poispäin, joten seuraavaksi siirrymme 227. 227 puolesta. Anteeksi. kaksi kaksi seitsemän siis raukeaa. Nyt siirrymme siis kaksi kolme viitoseen ja kaksi kolme kuutoseen Pitääkö tämä paikkansa? Meidän täytyy siis äänestää 229 erillisestä. Siis 228, 229 yhdessä. Ymmärsivätkö kaikki? Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 230, 232. Automaattisia 235 ja 236 yhdessä. Puolesta. Vastaan hyväksytty. 237 ja niin edelleen. 257 on seuraava puolesta. Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 488 herra Rosforilta puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 489 puolesta vastaan hyväksytty. Seuraavaksi 264 puolesta. Voisitteko näyttää selvästi? Vastaan hyväksytty. Sitten meillä on taas tällainen blokki, eli siis 272 seuraavaksi puolesta. Vastaäänet hyväksytty. Tarkistetaan, selvä. 272 äänestys alkaa. Hylätty. 273 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 274 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 275 puolesta vastaan hyväksytty. 276, siitä me äänestä 277 puolesta vastaan hyväksytty. 278 puolesta vastaan hyväksytty. 279 raukeaa. 280, siitä emme äänestä. 282. Vain Tuo toinen osa puolesta vastaan hyväksytty. 283, 284 raukeavat. 493 puolesta vastaan hyväksytty. 285, 286, 288 puolesta. Ai, anteeksi, 286. Anteeksi, 286 siis puolesta vastaan hyväksytty. 287, siitä me äänestä, 288 puolesta, vasta-äänet, hyväksytty. 289 raukea, 290 puolesta, vastaan, hyväksytty. 293 seuraavaksi. Puolesta. Puolesta vastaan. Hyväksytty. 496 raukeaa. 497 raukeaa. 294 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 295, 296, 297 ja 98. 301, joten seuraava on 498. Onko totta? Kiitoksia ehdotuksesta. Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Seuraavaksi siirrymme johdanto-osan kappaleisiin 17. Puolesta. Vastaan Vastaäänet. Selkeästi hyväksytty. Eh, voimmeko ottaa nämä yhtenä ryhmänä? En tiedä. Seuraavat kaksi. 18 ja 19 yhdessä puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Yksi puolesta. Vastaan. Selkeästi hyväksytty. 340 ja 341, 342 herra Rosforilta puolesta. Vastaan. Kaikki hyväksytty. 21. 21. Sopiiko 23 asti yhdessä puolesta vastaan hyväksytty. 347 ja 348 yhdessä puolesta vastaan hyväksytty. Sitten on paljon poistoja, paljon poistoja, paljon poistoja. Joten 357 onkin seuraava jo. Otammeko yhdessä 357 ja 358 puolesta vastaan hyväksytty. Nyt äänestämme tästä lausuntoluonnoksesta kokonaisuudessaan äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä on hyväksytty 22 puolesta 17 vastaan ja yksi tyhjä ääni. Paljon kiitoksia. So do any of the rapporteurs wish to... Haluaako joku sitä puheenvuoron ennen kuin mennään seuraavaan esityslista kohtaan? Kaksi esittelijää meillä on, eikö? Evelin, haluatko sinä? Niin, haluaisin kiittää kollegoita hyvästä yhteistyöstä myöskin Hans-Peter Mayerin kanssa. Ja vaikka sisällöllisesti olimme täysin eri mieltä, onnistuimme kuitenkin tekemään konsensuaalista yhteistyötä, vaikka emme äänestäneetkään tässä yhdessä, mutta tämä on kuitenkin hyvä asia, että tämä hoidettiin näin. Äänestys, jonka juuri toimitimme, sillä tavoitettiin kaksi tärkeää asiaa. Eli ne poistot, jotka teimme, pyrimme sillä estämään sen, että mitä kuluttajadirektiivillä olemme onnistuneet, olisi muutoin asetettu taas kyseenalaiseksi. Näin olisi käynyt. Ja minulle oli äärimmäisen tärkeää, että se, mitä me saavutimme tuolloin Schwabin mietinnön kanssa, että sitä ei asetettu jälleen kyseenalaiseksi. Ja kuluttajan suoja tällä saralla myöskin pidetään hyvin korkealla tasolla. Ja sitten toinen asia, että koska meillä ei ole tuollaista valinnaista järjestelmää, niin meillä ei ole myöskään oikeudellista epävarmuutta, eivätkä kuluttajat joudu tuollaiseen sekavaan, epävarmaan tilanteeseen. Ja myöskin PK-yritykset sanoivat meille selvästi, että tämä ei olisi oikea asia niille. Valiokuntanne tässä nyt todellakin teki päätöksiä kuluttajan nimissä. Ja tässä tietysti myöskin vetoan Juryn, Jurin kollegoihin, että he todellakin pohtisivat sitä, miten he aikovat edetä tämän kysymyksen parissa. Ja tämä selkeä kanta, siis hyvin paljon selkeämpi kuin mitä minä odotin. Toivottavasti he siellä myöskin kunnioittavat sitä ja ottavat huomioon myöskin omassa päätöksenteossaan tämän, ja mikäli he eivät tee näin, niin sitten heidän täytyy tavata meidät taas täysistunnossa. Tässä tämä, kiitos. Vain muutama sana vielä tähän lopuksi. Kiittäisin nimittäin kaikkia, koko henkilökuntaa vielä. He tässä on, he ovat keränneet kaksi asiaa oikeastaan yhteen ja kiitän tästä valiokunnan mainiota työtä. Ei ole tosiaankaan ollut missään tapauksessa helppoa tässä edetä, mutta valiokunnan henkilökunta on kovasti auttanut ja myös ryhmän henkilökunta on kovasti auttanut meitä laatimaan äänestyslistoja, eikä sekään ollut mikään helppo työ. Ja vuositsena oli Evelin. Puheenjohtaja. Ja Evelin, niin oli kyse kahdesta eriävästä mielipiteestä, eli tässä olisi voitu mennä a tai b ja päädyttiin nyt tähän A-han ja vaikuttaa siltä, että olisi voitu saada myös tuo B-vaihtoehto. Oli pakko äänestää yhdessä blogissa. Joka tapauksessa uskon, että sisämarkkinat ovat vähän hävinneet nyt tässä ja se on ikävää kuluttajille olisi syytä tarjota entistä enemmän mahdollisuuksia, entistä enemmän vaihtoehtoja, ja se ei välttämättä nyt ole onnistuneet. Itse sisällöstä neuvosto on päässyt yhteisymmärrykseen nyt parin vuoden päästä asian keskusteleminen neuvostossa on vielä hivenen kesken. Tämä vaikuttaa tietysti kansalliseen kuluttajansuojalainsäädäntöön. Saa nähdä, saammeko tästä nyt mitään irti. Odottelemme, minkälaiset tulokset vielä saamme neuvostolta. Ehkä näemme vielä tulokset tämän vaalikauden, lainsäädäntökauden aikana. Totta kai me voimme äänestää asiasta. En tiedä, oletteko äänestäneet, äänestääkö juuri toisella tavalla kuin tässä on äänestetty sieltäkin kuullaan väitteitä siitä, että siellä on pääasiallinen toimivalta tällä asialla, tässä asiassa. No, on aika ikävää, että ollaan ajauduttu tällaiseen tilanteeseen. Me nimenomaan olemme hoitaneet kuluttajan suojaa sisäisesti, kansallisesti, emmekä sisämarkkinatasolla. Olemme toivoneet voidaksemme toimia sisämarkkinoiden puolesta ja edistää vapauksia sisämarkkinoilla. Ja siksi onkin nyt aika ikävää ja häpeällistä, että olemme nyt tässä tilanteessa rajat ylittävissä kysymyksissä. Tämä rajat ylittävyys on jäänyt oikeastaan kokonaan ulkopuolelle. Me olemme ainoastaan äänestäneet kansallisesta lainsäädännöstä, emme rajat ylittävistä asioista yritysten ja kansalaisten kannalta. Tämä on aika lailla rajallinen lähestymistapa. Tämä on minun vakaa käsitykseni asiasta. Tämä on tämän valiokunnan päätös nyt joka tapauksessa, mutta katsotaan mitä tapahtuu sitten muissa yhteyksissä. Good. Well, well as um, As you pointed out, this... Niin kuin te sanoitte, tämä on lausunto. Juuri valiokunta Rova Gebhardt sanoi, että, sanoikin, että meidän tietenkin pitää heidän kanssaan neuvotella. Kiinnitän huomenna siihen, että huomenna 9.30 eli vaikka 13 on kansallisten parlamenttien kanssa työryhmäkokous aiheena, eh, ka- ka- kauppalaki herra Bellinger puhuu siellä, en tiedä voisiko Gebhardt myös tavallaan edustaa meidän valiokuntamme, siellä en ole varma, mutta toivon, että muitakin osallistuu, jotta voivat, voivat välittää meidän valiokuntamme kantoja. Proposal, isn't it? Yes. Well, I just say the proposal for a common European... Niin, yhteinen kauppalaki, tie, e, eurooppalainen kauppalaki, tämä on tie eteenpäin, tämä on seminaarin nimi. Meillä on tässä aivan puolueeton, halu, ehkä on joku vaihtoehtoinenkin tie eteenpäin, ja siksi jos valiokunnan jäsenet ovat paikalla, hekin ehkä voisivat eh, esitellä asiaa, ehkä tuntevat sympatiaa meidän tapaamme edetä, eikä herra Bellingerin tapaan edetä, mutta jätän tämän nyt teille. Tämä pidetään neljä kuu yhdessä puoli kymmenestä yhteen huomenna. En ole varma, onko Rova Gebhard jos sinne kutsuttukin. Ai, te olette siellä hyvä. Herra Maier varmasti osallistuu myös. No niin, kiitoksia. Sitten eteenpäin taas tärkeä mietintö, valiokuntalautojen mietintö, palveluiden sisämarkkinat, tilanneselvitys, tulevat toimet. Ahkera esittelemä on ollut kiireinen kompromissien kohdalla. Haluatko puheenvuoron ennen kuin alamme? Chairman, thank you. I feel Kiitos puheenjohtaja. Niin, minun täytyy kyllä nyt kiittää kollegoita me olemme tehneet hyvässä hengessä paljon työtä, oli paljon kompromissitarkistuksia. Kiittäisin kaikkia, jotka halusivat vetää pois osan, kohtaan, osan omista kohdistaan e, te- tekstillä halutaan välittää selkeä viesti jäsenvaltioiden suuntaan. Me emme voi tarjota työpaikkoja kansalaisille vastuutta ja meillä täytyy olla avoimet markkinat, palvelujen markkinat Euroopassa. Puheenjohtaja haluan myös kiittää Birgittiä ja Thierrytä omasta puolestani ja sitten myös kaikkia muita assistentteja, jotka ovat kovasti auttaneet kompromissien valmistelemisessa ja koko tekstissä sen selkeyttämiseksi ja terävöittämiseksi. Ja meillä on myös suullinen tarkistus kompromissiin 15. Kiitokset tästä tarkistuksesta 59 ja siihen lisätään tällainen yksi lause. Haluaisin, että se hyväksyttäisiin, mutta kiittäisin myös kaikkia teitä tästä ymmärryksestänne ja odottelen tässä tämän hy- hyvää päätöstä. Uh, so I think we may not have... Ehkä meillä ei ole niin monta koneäänestystä, mutta tarvittaessa kyllä kompromissi neljä puolesta. Puolesta. Vastaan hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta. Vastaan hyväksytty. Sitten 29 tarkistus. Tarkistamme vain tämän saka. 41 äänestä EPPstä on yksi liikaa. hylätty. Sitten 30 puolesta vastaan hyväksytty, kompromissi 6 puolesta vastaan hyväksytty neljä tarkistus työllisyysvaliokunnasta sopii yhteen. Äänestetään neljä puolesta vastaan hylätty. 34 puolesta vastaan hyväksytty, 35 vedetty pois, kompromissi 7 puolesta vastaan hyväksytty, kompromissi 19 puolesta vastaan hyväksytty, 39 vedetty pois, kompromissi 8 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten tarkistukseen kaksi työllisyysvaliokunnasta puolesta vastaan hylätty. 44 puolesta vastaan hylätty. Yksi puolesta vastaan hyväksytty. Kolme puolesta vastaan hylätty. Viisi puolesta vastaan hylätty. 45 ja 46 vedetty pois. 45 onkin vielä mukana. 45 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 13 puolesta vastaan hyväksytty. Työllisyysvalikunnasta 9 puolesta vastaan hylätty. 53 puolesta vastaan hylätty kuusi puolesta vastaan hylätty 54 puolesta vastaan hylätty kompromissi 9 puolesta vastaan hyväksytty 59 vedetty pois 60 puolesta vastaan hylätty 11 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 10 puolesta vastaan hyväksytty 65 puolesta. Va- Voimmeko tarkistaa kone äänestyksenä 65 äänestys alkaa? Close. Äänestys päättyy, hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan hyväksytty, 69 puolesta vastaan hylätty, 70 ja 71 puolesta vastaan hylätty, kompromissi 12 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten mennään 125 tarkistukseen Tähän liittyy myös suullinen tarkistus. 125 puolesta vastaan hyväksytty. 77 puolesta vastaan hylätty. 12 puolesta vastaan hylätty. 78 puolesta vastaan hyväksytty. 79 lisäyspuolesta vastaan hyväksytty 80 puolesta vastaan hyväksytty kompromissi 15. Mr. Chairman, the oral amendment. Niin, puheenjohtaja suullinen tarkistus on kompromissitarkistukseen 15. Luen tämän. Eli muotoillaan eurooppalainen kansalainen yrityks, joka liittyy palveludirektiiviin, joten tässä pyritään vain välttämään toistoa. Okay, good. Ilmeisesti kaikille puolesta vastaan hyväksytty ihan selvästi. Sitten 14 puolesta vastaan hylätty. 86 puolesta vastaan hylätty. 87 puolesta vastaan hylätty. 88 puolesta vastaan hylätty 89 puolesta vastaan hylätty. 8 puolesta vastaan hylätty. 10 puolesta vastaan hylätty. 90 ja 91 puolesta vastaan tyhj- hylätty. 92 puolesta vastaan hyväksytty, 93 puolesta vastaan hylätty, kompromissi 16 puolesta vastaan hyväksytty, 98 puolesta vastaan hylätty, kompromissi 14 puolesta vastaan hyväksytty, kompromissi 17 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten mennään tarkistukseen 114 puolesta vastaan hyväksytty. 115 puolesta vastaan hylätty. 116 puolesta vastaan hylätty. 117 puolesta vastaan hylätty. 118 puolesta vastaan hyväksytty. 119 puolesta vastaan hylätty. 120 puolesta vastaan hylätty, 121 puolesta vastaan hyväksytty, 122 puolesta vastaan hylätty, 123 vedetty pois, 124 puolesta vastaan hylätty, 126 on tarkistus, niin kuin voit sen lukea puolesta vastaan hyväksytty. 127 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 18 puolesta vastaan hyväksytty. 132 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten johdotason kappale kompromissi 1 puolesta vastaan hyväksytty. Työllisyysvaikutusta A on jo kaatettu. on yhdeksän niin sitten puolesta vastaan hyväksytty. Työllisyys B puolesta vastaan hyväksytty. 10 puolesta vastaan hylätty. 11 puolesta vastaan hyväksytty. 12 puolesta puolesta 12 koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kompromissi kaksi puolesta. Tarkoitus 15 puolesta vastaan hylätty. 16 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi kolme puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta puolesta äänet, vastaan äänet, hyväksytty. Sitten viittaukset, johon kappaleen viittaus, voidaanko nämä kolme ottaa yhdessä puolesta vastaan kaikki hylätty. Sitten äänestämme koko mietintöluonnoksesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 23 puolesta, kaksi vastaan ja 13 tyhjää ääntä. Kiitän kaikkia ja kiitän esittelijää. Evelin. Eh, ich wollte... Niin, ryhmäni nimissä haluaisin sanoa, että mielestämme on harmi, siis teksti sinällään ei ole huono, mutta monet tarkistuksista jotka olisivat olleet sosiaalisen suojan kannalta tärkeitä ja jotka kuuluvat holistisessa mielessä sisämarkkinoihin, katosivat tästä. Me tulemme ottamaan nämä täysistunnossa jälleen esille nämä tarkistukset. Toivomme, että sitten muiden ryhmien kanssa saamme aikaiseksi paremman version näissä asioissa. Kiitos. Okay. Mrs. Rapport, ma, ma, Madam Rapporteur. Esittelijä. Thank you, Mr. Chairman. I really... Kiitos puheenjohtaja. Oli mukava tehdä Raptin kanssa yhteistyötä. Hän oli varjoesittelijänä Demarien puolelta, samoin kuin Gebhardt myös. Ja he, kun me pääsimme yhteisymmärrykseen kompromissitarkistuksista, niin otimme huomioon kaikki heidän ajatuksensa ja kaikki näistä 18 kompromissiehdotuksesta hyväksyttiin myös demareissa. Ja tässä nyt oli 13 tyhjää demariryhmästä, niin mietin, miten luotettava tieto se on ja miten voimme sitten tulevaisuudessa luottaa heidän päätöksiinsä. Tämä on hyvin yllättävää mielestäni. Olet odotan, että voisimme jatkaa tässä mainiossa avoimuuden hengessä, jota aika oli havaittavissa. Ja minä jopa kirjallisesti Äh, sain kiitokset demareilta joustavuudesta ja nyt tämä tyhjä, tyhjä äänestäminen vaatii kyllä jotain selostusta. Already, um, so I think we should... tulla, niin ehkä ennen kuin äänestämme täysistunnossa, sehän tullaan äänestämään tämän on oma valiokunta, valiokunta mietintö. Olisi hyvä, jos kunnes saadaan aikaan ennen täysistuntoa. Se olisi kyllä hyvä. Äh, minun täytyy nyt kuitenkin tuo syytös tässä hylätä, koska me olemme työstäneet 18 kompromissitarkistusta, se on totta, ja olemme myöskin hyväksyneet ne kaikki, sekin pitää paikkansa, mutta siellä oli sellaisia osa-alueita, joissa kyse oli sosiaalisesta suojasta ja turvasta, joissa ei ollut mitään kompromissimahdollisuutta teidän ryhmänne taholta. Me hävisimme nämä ikävä kyllä kaikki, ja tästä syystä me emme voineet hyväksyä tätä lopputulosta, Poliittisessa elämässä tämä on täysin normaalia, kuten sanottu, niin tällä alalla tulemme tekemään tarkistuksia taas täysistunnan. Toivomme, että myöskin näissä kohdissa sitten saamme kompromissin aikaiseksi teidän ryhmänne kanssa. Let's see what we can do for plenary. Katsotaan sitten, miten käy täysistunnossa. En nyt halua tästä enempää keskustelua. Kaikki ovat tässä ilmaiset kantansa kyllä. Sitten vaan eteenpäin. Vuorossa äänestys. Now to vote on the um, report of... Herra Mandersin mietintö toisessa jäsenvaltiossa rekisteröityjen moottoriajoneuvojen siirtämisestä kyse. Haluatteko te kommentoida ennen äänestystä? Annan teille puheenvuoron, jos kompromissi 24 menee läpi sillä ehdolla, Um, so I put, um, Sitten äänestämme tarkistuksesta seitsemän Tranista. Tässä on kolme tarkistuspuolesta. Vastaan hyväksytty 59 puolesta. Puolesta. Täytyy ottaa Viisikymmentä yhdeksän puolesta. Vast, vastaan äänet. Vielä puolesta. 59 vastaan. Hyväksytty. 60 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten Yhdeksän puolesta vastaan hyväksytty. 62 raukea 10 puolesta vastaan hyväksytty. 63 ja 4 raukeavat sitten 11 puolesta. Täytyy ottaa ilmeisesti koneäänestyksenä 11. Vastaan. Yeah. Okay. No. Sorry. You were for 411, were you? Oh, right, okay. The vote's, uh, the vote's closed. Äänestys päättyy 36 puolesta. Tässä muutettiin näköjään mieltä. Sitten 12 puolesta vastaan hyväksytty, 13 puolesta vastaan hyväksytty, 14 puolesta vastaan hyväksytty, 65 puolesta vastaan hylätty, 66 raukea, kompromissi 25 puolesta vastaan hyväksytty, kompromissi 10 puolesta vastaan hyväksytty, sitten kompromissi 11 puolesta vastaan hyväksytty, Tran 9 puolesta vastaan hyväksytty, kompromissi 13 puolesta vastaan hyväksytty kompromissi 12 puolesta vastaan hyväksytty 16 pu- voidaanko ottaa 16 17 yhdessä puolesta vastaan hyväksytty tran 10 pu- raukeaa 18 puolesta vastaan hyväksytty 19 raukeaa tran 11 puolesta vastaan hyväksytty kompromissi 14 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten kompromissi 15, 23 ja 16 yhdessä. Voidaanko... Ai anteeksi. Niin 15 ensin. Kompromissi 15 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 23. Ennen tai jälkeen. Ole hyvä. Tämä on ehto, jonka koordinaattorit hyväksyvät illalla, siis vaikutusten arvioinnin tästä. Tämän halusin vain tässä sanoa. So the, the the... Jos tämä menee läpi, niin te ehdotatte vaikutusarviointia koordinaattoreille. Olen varma, että heille se passaa. Mutta ainakin virallisesti tämä pitää näin tehdä. Sitten kompromissi 23 puolesta vastaan. Hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan hyväksytty. 82 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 17 puolesta vastaan hyväksytty. 86 raukea. Kompromissi 18 puolesta vastaan hyväksytty. 15 puolesta vastaan hyväksytty, 33 puolesta vastaan hyväksytty, kompromissi 19 puolesta vastaan hyväksytty, 94 puolesta vastaan hylätty, 34 puolesta vastaan hyväksytty, 35 94 hylättiin. 30 35 nyt. Uh, 35. 35 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 27 puolesta vastaan hyväksytty. Kol- Sitten 36 ja 7 ehkä yhdessä. Ei. 36 puolesta vastaan hyväksytty. 37 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan hyväksytty. 97 puolesta vastaan hyväksytty, 39 puolesta vastaan hyväksytty, 98 puolesta vastaan hyväksytty, 40 puolesta vastaan hyväksytty, kompromissi 21 puolesta vastaan hyväksytty, kompromissi 22 puolesta vastaan hyväksytty. 43 puolesta vastaan. 43 puolesta vastaan. Hyväksytty 44 puolesta vastaan. Hyväksytty kompromissi 24 puolesta vastaan. Hyväksytty 46 puolesta vastaan. Hyväksytty 22 raukea, 47 raukeaa, 48, 48 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 26 puolesta vastaan hyväksytty. Tran 24 puolesta vastaan hyväksytty. 25 puolesta vastaan hyväksytty 110 raukeaa. Sitten liitteet 50 puolesta vastaan. Can I take all the annex? Voidaanko ottaa kaikki nämä liitekohdat yhdessä? Hyvä. Kaikki liitteet puolesta vastaan hyväksytty johda, siis 50, 51 mm, Sitten niin kuin kappale 1 puolesta ja 52 tarkistus. Kone äänestyksenä täytyy ottaa. Äänestys päättyy. Raukeaa. 18, 18, kolme ei äänestänyt. Kompromissi kolme puolesta vastaan hyväksytty. tai yksi puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi yksi. Voidaanko ottaa yksi ja kaksi yhdessä? Kompromissi yksi ja kaksi puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan hyväksytty. Tran viisi puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi viisi Yeah. Yes. Compromise Amendment Kompromissi viisi puolesta vastaan hyväksytty. Tarkoitus 5. Se raukeaa kompromissi kompromissi kahdeksan ja kompromissi kuusi yhdessä, jos sopii. Niin kahdeksan, kuusi, ne on jo tavallaan hyväksytty. To do. Now, eight, is, eight according to us is automatically carried. Kahdeksan automaattisesti hyväksytty, koska 20 hyväksyttiin ja on tasolla 38. Sitten täytyy kompromissi 6 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten äänestämme koko mietinnöstä. Any more voting? Still three voting cards in. Ah, oh, it's creeping up. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 34 puolesta ei tyhjää ja kolme tyhjää ääntä. Kiitoksia kovasti esittelijälle. Now, yeah, Mr. Schwab. Oh yeah, Mr. Herra Manders. I want to thank everybody. Niin haluan kiittää kaikkia nyt, koska tätä nyt laajenemista tuki. Kiitoksia ja haluaisin tietää, että voitaisiinko nyt aloittaa epäviralliset neuvottelut komission ja neuvoston kanssa, koska ne haluavat aloittaa nyt jo neuvottelut ja me olemme tässä kyllä paljon edellä, mitä tulee neuvoston, että tämä voisi olla mielenkiintoista. I think my suggestion is since... Ehdotukseni on nyt että tämä kuuluu kyllä koordinaattoreiden keskusteltavaksi tänä iltana. Se on muodollinen toimintatapa. Jos tahdotte tehdä tämän ehdotuksen koordinaattoreille, niin se käy ja sitten koordinaattorit päättävät asiasta ja sitten tämä siirtyy äänestettäväksi syyskuussa. Käykö tämä? Niin uskon, että koordinaattorit varmasti haluavat myös miettiä tätä ennen kuin me tässä nyt rynnistämme mihinkään päätöksiin yksi, kaksi tänään. Ja sitten siirrymme päätöslauselmaesityksen hyväksymiseen EUn kyberturvallisuusstrategia, avoin turvallinen ja vakaa verkkoympäristö. Tätä työtä teemme tuon tietoturvallisuusdirektiivin kanssa. Andreas Schwab on yhteisesittelijänä minun kanssani. Andreas. Niin, paljon kiitoksia puheenjohtaja. Haluan puhua lyhyesti. Haluan tässä ensinnäkin kiittää kaikkia kollegoita, jotka ovat olleet mukana äh, kompromissien äh, aikaansaamiseksi tähän päätöslausumaan myöskin sihteeristön työntekijöille kuuluu kiitos. Mutta viime viikolla nyt ikävä kyllä kävi kuitenkin niin, että muutama, siis Aniska Kongen äh, sähköposti jäi huomaamatta joiltakin, eikä tässä nyt sitten viitattu millään tapaa kompromisseihin, joten mahdolliset tarkistu, joten tässä nyt on tehty mahdollisesti tarkistuksia näihin kompromisseihin. No, näihin suullisiin tarkistuksiin ei liity mitään periaatteellista ongelmaa, mutta sitten jos minä hyväksyn nämä suulliset tarkistukset, niin kompromisseilla ei enää ole enemmistöä taustallaan ja ne näin ollen sitten vesittyvät, joten en ole kovinkaan innoissani ottamassa niitä mukaan näihin kompromisseihin, mutta niin pitkälti kun saaton nähdä, ja kollega Garces Ramonin kanssa puhuinkin tästä, niin työjärjestyksen pohjalta ei ole mahdollista äänestää näistä erillisenä, erillisenä kohtina. Mutta jos niistä tulee kompromissin osa, niin sitten kyllä minun täytyy tätä vastustaa, että ne otetaan mukaan, koska sitten ne eivät enää ole kompromisseja, vaan tekstejä, joita kaikki eivät voi tukea. Olen pahoillani tästä, mutta ehkä voimme sitten täysistuntoon tätä hiukan vielä viilailla niin, että kaikki voivat olla tässä takana. Can I just understand exactly what... Niin, siis eh, näistä suullisista tarkistuksista vastustatko niitä, niiden niistä äänestämistä kokonaan? They can be voted separately. Niistä voidaan äänestää erillisenä. This is the new ruling of the plenary. I'm just taking advice from... Uh, so apparently we can't put the oral amendments to vote separately. Nähtävästi niistä ei voida äänestää erikseen. Vincenzi. Vincenzi. Si. Gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vain täsmentää, mitä on tapahtunut ja mitä, mitä päätettiin, joka vaikuttaa tämän päivän äänestyksen. Ensinnäkin minä Sain tutustua näihin tarkistuksiin, kompromistarkistuksiin viime perjantaina. Silloin saan ne käsiini. Ja eilen sitten tutkin, luin näitä tarkistuksia ja ehdotin ainoana menettelytapana, jolta voin yhtyä näihin kompromisseihin, joita siinä aikaisemmin tuntenut, niin sitten minä ehdotin suullisia tarkistuksia. Minä ymmärrän kyllä, että tästä ollaan samalla linjalla. Ehkä se, mitä tässä nyt pääsi tapahtumaan, tämä johtuu ehkä mm, valtavasta nopeudesta, kun jolla on toimittu tekstin kohdalla. Eikä ollut riittävästi yhteyksiä esittelijöiden esittelijän kanssa ja sitten tässä syntyy tämä väärinkäsitys ainakin mitä minuun tulee koskien tiettyjä tarkistuksia, joita pidän varsin merkittävinä. Nämä, sitten nämä suuret tarkistukset, joita on te- esitetty valiokunnalle, tulen esittämään ne sitten virallisina tarkistuksina täysistunnossa vielä. Toivottavasti näin voidaan virallisesti myös tehdä, ettei mitään esteitä ole ja voimme sitten ottaa ne esille täystunnossa, koska nämä ovat tärkeitä. Ja sitten tässä tapauksessa tämä päätös vaikuttaa joidenkin muiden tarkistusten äänestykseen. Siksi pyydänkin minun ryhmältäni, että olisivat tarkkoina, koska kun äänestetään. kirjoksia. Well, um, just... Niin, vähän selvitellä tätä menettelytapaa. Tämähän on myös perustuslaillisten asioiden valiokunnan tehtävää tietysti ollut. Ja tuo valiokunta vain joskus toimii näin, mutta totta kai suullisia tarkistuksia voidaan viedä täysistuntoon. Ryhmäsi varmaan tekee niitä jos ne hyväksytään tässä valiokunnassa, niin sitten ne menevät täysistuntoon ja sinnehän poliittiset ryhmät voivat tehdä muut tarkistuksia joka tapauksessa. Me meillä on tämä uusi menettelytapa, eli jos kaksi vastustaa suullisia ehdotuksia, niin sitten niistä ei äänestetä, ja Schwab on nyt esittänyt tätä, ja katsotaan nyt voimmeko tästä sisällöstä sisältöä hyväksyä suullisten tarkistusten rinnalla, mutta me emme voi järjestää kahta erillistä äänestystä. Ja katsotaan sitten suullisten tarkistusten yhteydessä, hyväksyykö valiokunta niistä äänestämisen ja sitten äänestämme niistä siinä vaiheessa, jos ei toisin esitetä. Exactly. Okay, yeah. Right. But anyway... Joka tapauksessa täytyy nyt tässä edistyä ihan hyvään tahtiin kuitenkin, joten aloitamme ensiksi aloitamme teknisestä tarkistuksesta. Brock ja Kelam, huomattavat henkilöt, jotka ovat myös tämän päätöslauselman yhteisiä, yhteisessä allekirjoitusrivistössä. Eli voimme ottaa nämä kaikki johdantoosan kappaleet sitaatit yhdessä, eli AFET ja sitten kaikki muut siitä sen jälkeen tuosta samaisesta valiokunnasta. Ne, ja sitten johdantosakappaleet kahdeksan puolesta vastaan hyväksytty kymmenen. Tarkistus kymmenen puolesta. Hetkinen, tarkistetaanpa tuo kymmenes. voimmeko me vähän nopeuttaa tätä äänestystä. Nyt vähän liikaa kansanpuoluetta. 39 selvää. Hyväksytty 20 puolesta, yksi tyhjää. Ja sitten 12 puolesta vastaan hyväksytty. Seuraavaksi suullinen tarkistus esittelijältä. Siis, siis puolesta vastaan tyhjä hyväksytty ja sitten ehdotusosa C affetilta puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistuksista 2021 puolesta vastaan, vastaan hylätty. 23 puolesta vastaan, siis puolesta, no täytyy tarkastaa tämä äänestys, siis 23. E, liikaa EPPtä taas yksi. No niin, äänestys. No hylätty. 17 puolesta 19 vastaan. 22 puolesta vastaan hyväksytty. Ja seuraavaksi 24 ja 5 Affettilta yhdessä puolesta vastaan ty hyväksytty. 30 puolesta vastaan hyväksytty. 29 lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty. 28 raukea. Kompromissi 2 puolesta vastaan puolesta vastaan hyväksytty. Yksi, 31 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 4 kahdessa osassa. Alde on sitä pyytänyt, joten e osa 1 puolesta vastaan hyväksytty. Ja osa kaksi, osa kaksi puolesta, hetkinen, puolesta ja vastaan kaksi myös hyväksytty. 35, ai anteeksi, nämä kaikki raukeavat, joten tarkist, kompromissi 5 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan hetkinen, siis kompromissi 6 puolesta vastaan hyväksytty selvästi. 44 puolesta. Tarkistetaanpa se. 44 puolesta Äänestys päättyy. No, se on, se on hyväksytty 19.17 tuloksella. Kompromissi 7 puolesta vastaan hyväksytty. 52 puolesta vastaan hylätty. 53 kahdessa osassa. Osa 1 puolesta vastaan. Hetkinen, vähän selkeämmin puolesta vastaan. Se selkeästi hylättyy. Ja osa kaksi puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten 54 puolesta vastaan hyväksytty 55 lisäyksenä, lisäyksenä puolesta, puolesta vastaan No tarkastamme tämän. Se lienee hylätty 55 siis. Äänestys päättyy. 16, 19, joten hylätty. Sitten 61 puolesta. Vastaan. No se on hylätty. 48 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 8 puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten 68 puolesta 68 puolesta vastaan hyväksytty. 69 lisäyksenä puolesta vastaan hylätty. 71 puolesta vastaan vastaan vastaan Äänestitkö sinä kahdesti? Siis puolesta Simpsonin tarkistus vastaan hylätty. 72 puolesta. Tämä näyttää hyväksytyltä. 72 siis. Äänestys alkaa. Se lienee hyväksytty. Äänestys päättyy. Hylätty. 17 puolesta 11 vastaan yksi tyhjää. No sitten 74 puolesta vastaan hyväksytty. 75 puolesta vastaan hylätty. 76 voimmeko siitä äänestää? Hetkinen, sehän on hylätty. Eli 76 ei voi äänestää lisäyksenä. Ai anteeksi, kyllä voikin. 76 puolesta vastaan hyväksytty. 77 puolesta, va, puolesta vastaan hyväksytty. 78 lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty. 79 lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty. 80 puolesta vastaan hylätty. Ja sitten AFET CD, kyllä se pysyy 81, hetkinen, ai anteeksi, AFETista täytyy äänestää AFET puolesta vastaan hyväksytty. 81 puolesta puolesta vastaan. Se lienee hyväksytty, mutta tarkistamme sen kuitenkin. Siis 82 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 18, 18, yksi tyhjä. 82, 82 puolesta vastaan hylätty. 84 puolesta vastaan hylätty. 83 puolesta <coughs> puolesta. Hetkinen. 83 Täytyy tästä äänestää tarkemmin. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 86 puolesta vastaan hyväksytty. 89 puolesta vastaan hylätty. 87 puolesta vastaan hylätty. 88 puolesta vastaan hyväksytty. 90 puolesta vastaan hylätty. 91 puolesta vastaan hylätty. Hyvä, hylätty. 95 puolesta vastaan hylätty. 92 puolesta, va, puolesta vastaan hyväksytty. 93 lisäyksenä puolesta vastaan hylätty. 94 lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty. 97 puolesta vastaan hyväksytty. 96 ja 8 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan hyväksytty. 101 puolesta vastaan hylätty. 102 puolesta vastaan hylätty, 103 puolesta vastaan hyväksytty. Affeettiin kappale 21, kappaleen poistopuolesta. No, tarkistetaanpas tämä. 21 kappale Affeetin poistoehdotus. Tarkastetaan se. Äänestys päättyy. 4-4 hylätty yhdellä äänellä. Joten 104 puolesta. Puolesta. No, tämäkin lienee tarkastettavan EPPtä yksi liikaa. Niin, siis ottakaapa korttinne pois. Hylätty. 105 puolesta. 105 puolesta vastaan hylätty. 106 puolesta vastaan hyväksytty. 107 lisäyksenä puolesta puolesta vastaan tarkastamme sen 107 taas liikaa kansanpuoluetta. Hylätty kahdella äänellä. 108 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 109 puolesta vastaan hyväksytty. 100 110 lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty, 111 puolesta vastaan hyväksytty. Joten kompromissi 10 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 120 puolesta vastaan tarkastamme sen. 120 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kahdella äänellä kompromissi 12 kahdessa osassa. No niin, ensimmäinen osa puolesta vastaan hyväksytty. Osa kaksi puolesta puolesta vastaan. Eiköhän se ole hyväksytty. 123 puolesta vastaan hylätty. 124 puolesta vastaan hyväksytty. 125 puolesta vastaan hyväksytty. 127 ja 8 puolesta vastaan ja tyhjää. Entäs EPP? Siis 127 ja 8 yhdessä. Siis puolesta vastaan hyväksytty 129 puolesta. Hetkinen, äänestämme tästä. Äänestys alkaa. täältä joku jo lähtenyt jonnekin. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Joten äänestämme koko tekstistä nyt. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 33 puolesta, kaksi vastaan, yksi tyhjä. Kiitokset Schwabille. Ja äänestämme tästä sitten vielä täysistunnossa myöhemmin. Hetkinen, olemme kyllä jo aika lailla myöhässä. Miten tässä käy? We have the Gallo report now. Meillä on nyt Gallon mietintö. Joten ikävä kyllä edustaja Weiler joudumme hiukan lykkäämään tuota sinun asiasi käsittelyä. Äänestämme mahdollisimman nopeasti. No niin, meillä on nyt lausunto teollisuusvaliokunnalle liittyy sähköisen tunnistamiseen ja sähköisiin transaktioihin. Edustaja Gallo, esittelijä. Je crois que puheenjohtaja, ei taida olla mitään erityistä sanottavaa. Haluan nyt vain kiittää tietenkin varjoesittelijöitä, jotka ovat olleet mukana työssä. Kiitos puheenjohtaja. No niin, sitten mennään. Tarkistus kuusi puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 75. Raukeaa. 74 on lisäys. Puolesta. Vastaan. Ai, anteeksi, niin. 76 Kreutzmanilta Puolesta. Puolesta vastaan Se lienee hylätty, mutta tarkistetaan. Tarkistus 76, äänestys alkaa. Toivon, että voisitte äänestää nopeammin, koska meillä on tässä kiire. No niin, äänestys päättyy hylätty. 77 puolesta vastaan hyväksytty. 78 puolesta vastaan hyväksytty. Seitsemän on lisäys puolesta vastaan hyväksytty kompromissitarkistus 1 puolesta vastaan hyväksytty kompromissitarkistus 2 puolesta vastaan hyväksytty kolme puolesta vastaan hyväksytty 84 raukea 85 puolesta vastaan hyväksytty kuusi puolesta vastaan hyväksytty seitsemän puolesta vastaan hyväksytty Kymmenen puolesta puolesta vastaan hyväksytty. 28 raukea. Tarkistus 11 puolesta vastaan hyväksytty. 29 puolesta vastaan hyväksytty. 12 puolesta vastaan hyväksytty. 90 ja juuri 17 puolesta vastaan hyväksytty. Live 14 raukeaa. Tarkistus 91 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 93. 93. Tämä täytyy tarkistaa koneellisesti. Äänestys. Niin voisitteko äänestää nopeammin? 32 korttia, 33 äänestä. Äänestys päättyy hylätty kolmella äänellä. 92 seuraavaksi puolesta vastaan hyväksytty. Live 15 lisäyksenä puolesta vastaan hylätty. 94 puolesta vastaan hyväksytty. 13 puolesta vastaan hyväksytty. 95 puolesta vastaan hyväksytty, 14 hyväks- puolesta vastaan hyväksytty, 96 puolesta vastaan hyväksytty, 15 puolesta vastaan hyväksytty. Juuri 20 puolesta vastaan hyväksytty, 97 poisto puolesta vastaan. Tämä taisi olla hylätty hyväksytty, mutta tarkistetaan. Täytyy pitää kiirettä. 33 äänesti, tämä on hylätty. 98 puolesta vastaan hyväksytty, 99 puolesta vastaan hylätty. Tarkistetaan 99. Äänestys päättyy. Hylätty. Juri 22 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 3 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 4 puolesta vastaan hyväksytty. 108 puolesta vastaan hylätty, hyväksytty. 109 puolesta vastaan hylätty. 110 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissitarkistus 5 puolesta vastaan hyväksytty. 113 Kreutzmannilta puolesta vastaan hyväksytty. 114 puolesta vastaan hyväksytty. 20 Gallolta puolesta vastaan. Missäs nyt olemme? Tarkistus 20 niin. Puolesta vastaan. Selkeästi hyväksytty. 115 raukea. 116 puolesta vastaan hylätty. 117. Siitä ei äänestetä. 21 Gallolta puolesta vastaan hyväksytty. 118 raukeaa ja 119. Sitten kompromissitarkistus 6 puolesta vastaan hyväksytty. 23 puolesta vastaan hyväksytty. Seuraavat kolme raukeavat. 102. Ai, anteeksi. 122, Mr. Kreutzmann. 122 Kreutzmannilta se on lisäys. Puolesta, vastaan, hyväksytty. 124 puolesta, vastaan, tarkistetaan. hylätty. 125 puolesta vastaan hyväksytty. 24 puolesta vastaan hyväksytty. 126 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan hyväksytty. 130 puolesta vastaan hyväksytty. 131 raukeaa. 132 puolesta vastaan hylätty. 133 puolesta vastaan hylätty, 134 puolesta vastaan hylätty. 135 hyväksytty, 136, 37 puolesta vastaan hylätty, 138 puolesta, puolesta vastaan tarkistetaan. 137 hyväksyttiin, sitten täytyy äänestää 138 myös. Äänestys päättyy. Hyväksytty kahdella äänellä, kahden äänen enemmistöllä. Tarkistus 26 puolesta vastaan. Hyväksytty. 27 ja 139 puolesta vastaan. Hyväksytty. 140 ja 141 Niin, kompromissitarkistus kahdeksan puolesta vastaan hyväksytty. 29 Gallolta puolesta vastaan hyväksytty. 30 ja 146 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissitarkistus 9 puolesta vastaan hyväksytty. 151 raukeaa. 32 puolesta vastaan hyväksytty. 152 raukea selvä. Täällä sanotaan kuitenkin, että se olisi lisäys. 152 lisäyksenä, pitääkö paikkansa? 152 lisäyksenä puolesta vastaan selkeästi hyväksytty. 153. Raukeako se? Yksi viisi kolme puolesta vastaan hylätty. Yksi viisi neljä. Yksi viisi viisi puolesta vastaan hyväksytty. Yksi viisi kuusi puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissitarkistus kymmenen puolesta vastaan hyväksytty. Yksi kuusi yksi puolesta vastaan hyväksytty. 162 puolesta vastaan. Ei ole selmä. Tarkistetaan 162. 162. Äänestys päättyy. Hylätty. 163. Puolesta. Vastaan. hylätty. Eli 164 puolesta vastaan. Tämä on hylätty myöskin. 165 Kreutzmannilta puolesta vastaan hylätty. 34 Gallolta Niin, anteeksi. Yksi kuusi viisi sitä äänestettiin vahingossa. seitsemän Kreutzmannilta puolesta vastaan. Tämä on selkeästi hylätty. 34 edustaja Gallolta puolesta vastaan. Myöskin hyväksytty. 169 Gallolta ja 170 puolesta vastaan hyväksytty. 171 ja 172 puolesta vastaan hyväksytty. 173 puolesta vastaan hylätty. 174 puolesta vastaan hylätty. 175 puolesta vastaan hylätty. 176 puolesta vastaan hylätty. 177 puolesta vastaan. Tämä on hylätty. A, niin kyllä, siis oli hyväksytty. A, anteeksi. Niin, hyväksytty. 178 puolesta vastaan hylätty. 179 puolesta puolesta vastaan hyväksytty. 180 puolesta vastaan hyväksytty. 181 ja 182 puolesta vastaan hyväksytty. 183 kohta kohdaltaan kohta yksi, ensimmäinen osa siis puolesta. Puolesta. Vastaan. Ei tämä ole ollenkaan selvää. En nähnyt yhtään käsiä siellä takarivistössä. Eli tarkistetaan tämä 183 ensimmäinen osa. Äänestys päättyy. Tämä on hyväksytty. Toinen osa. Tässä on sana significant, merkittävä. Eli kuka puoltaa tuota sanaa, vasta-äänet. Tämä on selkeästi hyväksytty 184 puolesta. Vasta-äänet hyväksytty 185. Hylätty 186 puolesta. Vastaan hylätty. 187 puolesta vastaan hylätty. 188 puolesta vastaan hyväksytty 189 puolesta vastaan hyväksytty 190 puolesta vastaan hyväksytty 191 puolesta vastaan hylätty 194 puolesta vastaan hyväksytty 192 lisäyksenä 192 lisäyksenä puolesta vastaan hylätty. Kohta kohdalta 195 ensimmäinen osa puolesta vastaan hyväksytty ja in case of substantial doubts puolesta vastaan hyväksytty. 197 puolesta vastaan hyväksytty. 196 lisäyksenä puolesta vastaan hylätty. 198 puolesta vastaan hylätty. 199 puolesta vastaan hyväksytty. 200 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissitarkistus 11 puolesta vastaan hyväksytty. 215 puolesta vastaan hylätty. 216 puolesta vastaan hyväksytty. 40 ja 217 puolesta vastaan hyväksytty. 42 puolesta vastaan hyväksytty. 219 puolesta vastaan hyväksytty. 220 puolesta vastaan hylätty. 221 221, 222, 223, voimmeko ottaa nämä yhtenä ryhmänä, hyvä. 21, 22 ja 23 puolesta vastaäänet. Kaikki on hyväksytty. 224 puolesta vastaan hyväksytty. 225 on lisäys puolesta vastaan hyväksytty. 226 puolesta vastaan hyväksytty. 227 puolesta vastaan hyväksytty. 229 puolesta vastaan. Ei selvä. Äänestys alkaa. 229 äänestys alkaa. First closed. Äänestys päättyi, tämä on hyväksytty. 231 puolesta vastaan hylätty. 2.30. 2.30 puolesta. 2.30 puolesta, näyttäkää vastaan. Ei ollut selvää. No niin, tämä on siis hyväksytty. 253. 233, anteeksi sanoi puheenjohtaja. 233 puolesta vastaan hyväksytty. 235 puolesta vastaan hyväksytty. Eikö niin? Joten 238. Schwabin tarkistus. Puolesta vastaan hyväksytty. 241 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissitarkistus 12 puolesta vastaan hyväksytty. Eli Libe 50, niin Libe 50 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 45 ja Libe 51 puolesta vastaan hyväksytty. 46, 245, 725, 52 ovat identtisiä puolesta vastaan kaikki hyväksytty. 246 puolesta puolesta vastaan hyväksytty. 248 puolesta vastaan hyväksytty. Kaksi neljä kahdeksan puolesta, anteeksi, vastaan, vastaan, hylätty, anteeksi. Kaksi neljä yhdeksän puolesta, vastaan, hyväksytty. Juuri 73 puolesta, vastaan hyväksytty. 250 puolesta vastaan hyväksytty. 254 puolesta 252 anteeksi puolesta vastaan hyväksytty. 254 puolesta vastaan hyväksytty. 253 puolesta vastaan hyväksytty. 255 puolesta vastaan hyväksytty. 256 puolesta vastaan hyväksytty 257 puolesta, vastaan hyväksytty 258 puolesta, vastaan hyväksytty 261 puolesta, vastaan hylätty 262 ja siihen liittyy suullinen tarkistus esittelijältä puolesta, vas, puolesta, puolesta, vastaan, selkeästi hyväksytty 263 ja 264 raukeavat, 267 puolesta, vastaan hyväksytty. 266 lisäyksenä puolesta vastaan hylätty. 47 ja live 53 puolesta vastaan hyväksytty. 268 lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty. 269 raukeaa, eikö niin? Kyllä. 270 raukeaa. 268 was adopted and has a consequence on 269 and then 270, which both fall. All right, okay. So according to us, 270 falls. Uh, 48. 48, live 54 puolesta, vastaan, hyväksytty. 271 lisäyksenä puolesta, vastaan, hyväksytty. 49, etc. puolesta, vastaan, hyväksytty. Libe 56 puolesta vastaan hyväksytty. 274 lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty. 276 puolesta vastaan hylätty. 277 puolesta vastaan hyväksytty. 280 suullisen tarkistuksen kanssa puolesta puolesta vastaan hyväksytty. 282 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissitarkistus 13 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissitarkistus 14 puolesta vastaan hyväksytty. 292 puolesta vastaan hyväksytty. Joten 293 raukea, 294 puolesta vastaan hyväksytty, 297 puolesta vastaan hyväksytty. 298 suullisen tarkistuksen kanssa puolesta puolesta vastaan selkeästi hyväksytty. 299 lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty. 300 puolesta. Ai, anteeksi, 50. 50 puolesta vastaan hyväksytty. 300 puolesta vastaan hylätty. 301 puolesta vastaan hyväksytty. 302 ja 303 puolesta puolesta vastaan. Täytyy tarkistaa tämä. Tämä on aika tiukka. 302, 303. Hylätty. 304 puolesta vastaan hyväksytty. 51 ja 52 ovat teknisiä tarkistuksia. 53, 55, 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 307 puolesta puolesta 307 vastaan hylätty. Sitten liitteet, Libe 58 puolesta vastaan hyväksytty, 308 puolesta vastaan hylätty, 309 puolesta vastaan vastaan 309 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Libe 59 puolesta. Vastaan hyväksytty. 310 puolesta. Vastaan hylätty. 311 on jo automaattisesti hyväksytty. Sitten johdantosan kappaleet 56 puolesta. Vastaan hylätty. Tarkistus 1 puolesta vastaan hyväksytty. 97 raukeaa, muut raukeavat. 58 on lisäys. Puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan hyväksytty. 59 puolesta vastaan hylätty. 60 puolesta vastaan hyväksytty. 61 puolesta vastaan hyväksytty 62 puolesta, vastaan hyväksytty 64 puolesta, vastaan hyväksytty 63 lisäys puolesta, vastaan hyväksytty. Sitten voidaanko ottaa seuraavat yhtenä ryhmänä. 68 on seuraava 6, 5, 3, 6, 64, 5, 67 yhtenä ryhmänä puolesta vastaan. Nämä on kaikki hyväksytty. 69 raukea 70 puolesta. Hyväksytty 71 puolesta. Jaa. 71 äänestys alkaa. Tämä on tiukka äänestys. Edustaja Mandersin tarkistuksesta äänestys päättyy. 18 puolesta 16 vastaan. Hyväksytty. Voinko ottaa 72 ja 73 yhdessä? Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. No niin, lausuntoluonnos. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Gallon lausunnosta teollisuusvaliokunnalle. Onko joku, joka ei ole äänestänyt? Äänestys päättyy. Tämä on hyväksytty 31 puolesta, ei yhtään vasta ääntä ja kaksi tyhjää. So thank you very much indeed. Kiitos kovasti. Nyt on vielä kaksi asiaa esityslistalla. Pyytäisin jos voisitte poistua hiljaisuudessa, koska Rova Vaille odottaa puheenvuoroa. Please, if you could let us get on with the next business, because we we've run, our, uh, our votes have run way over today, because we've had a long... Niin, tässä on toivottavasti pitkät äänestykset. Yleensä haluaisin ehkä ajoissa, mutta ikävä kyllä tänään ei pystytty pysymään ihan rytmissä. joten meillä on tärkeä keskustelu Weilerin tarkistuksista. Hän on paikalla. Herra Van de Kamp varjoistajista on paikalla, herra Manders on paikalla, herra Ryyle ja minä olen paikalla, joten kaikki varjo esittäjät ovat paikalla. Ja herra, herra Zero on myös paikalla komissiosta. Rova Weiler, mitä olette mieltä näistä tarkistuksista? Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä, että meillä ei noita muita äänestyksiä ollut enää, koska mielestäni on hyvä, että tänään ennen kesätaukoa äh, tulemme keskustelemaan näistä tarkistuksista näin etukäteen. Meillä ei ole niin kiire, koska teemme päätöksen syyskuun lopussa vasta, mutta tarkistuksia täytyy kyllä tarkastella tarkemmin. Meillä on 36 lisätarkistusta mietinnön ohella ja olemme kaikki kiinnittäneet huomiomme siihen, ainakin sellainen vaikutelma minulla on, että kaikki kiinnittivät huomion siihen, että meillä on tässä konsensus Roitovan paketin kanssa, eli uuden oikeuspuitteiden kanssa. Ja tämä lainsäädäntö, mitä minä nyt työstän varjojen kanssa, niin tässä pyritään sopeuttamaan nämä toisiinsa. Minulla on viisi pientä asiaa, jotka haluaisin mainita. Ensimmäinen on minulle tärkeä. Tämä on tarkistus 116. Keskustelun aikana havaitsin, että tähän aiheeseen ei ole olemassa sellaisia kuluttajan suojaa kuulemisia niin kuin muihin aiheisiin. Saksassa verkkoviranomainen on vastuussa, mutta se ei kuitenkaan tunne olevansa tästä asiasta vastuussa. Ja muissa jäsenvaltioissa tilanne on samankaltainen. Ja tästä syystä tämä 116 tässä suositellaan jäsenvaltioille, että pitäisi olla tällainen kuluttajan neuvonta, paikka, tai niin, että jo olemassa olevien kuluttajan neuvontapisteiden ohelle voitaisiin perustaa tuollainen eh, erityinen neuvontapiste, jonne kuluttajat voisivat mennä, mikäli heillä on ongelmia tai jos he haluavat ilmoittaa jostakin tuotteista. Sitten eh, toinen asia eh, varjojen keskuudessa kävi ilmi, että jäsenvaltioilla on erilaiset olosuhteet ja lähdimme tästä syystä siitä liikkeelle, että on täysin ok, jos nämä radio- ja telepäätelaitteet otetaan äh, soveltamisalasta pois. Ja Ranskassa ja Espanjassa on aivan erilaiset olosuhteet kuin esimerkiksi Saksassa ja Alankomaissa. Alankomaissa nämä on katettu sataprosenttisesti, mutta Ranskassa ei yhtään. Joten sovin herra den Kampenin kanssa, että 120 tarkistus vedetään taas pois. Tarkistus, tarkistus 16 kuitenkin pidetään mukana ja tämä on myöskin konsensusvaliokunnassa ja kaikkien niiden yritysten osalta, jotka ovat mukana tässä. Seuraava kohta on tämä pakollinen rekisteröinti. Kukaan varjosta ei sitä tukenut minä tiedän, että neuvosto ajattelee eri tavoin. Tässä nyt ilmeisesti vielä ollaan ikään kuin 50-50 tilanteessa. Mutta tähän liittyy niin paljon työtä, että se ei ole missään suhteessa mihinkään. Ja tästä syystä tässä vaiheessa pidin sitä soveltumattomana, otin sen pois se, miten neuvottelut ja perustelut komissiossa, joka tätä myöskin halusi, ja jotkin jäsenvaltiotkin tätä halusivat, että miten tämä sitten neuvotteluissa etenee, tulemme näkemään, mutta tällä hetkellä tätä ei mielestäni tarvita. Sitten seuraava kohta, joka minulla tässä on. Niin, No tässähän nämä olivatkin nämä tarkistukset ja ehdotukseni. Useimmissa tapauksissa olemme yhtä mieltä ja olemme myöskin yhtä mieltä varjojen kanssa Malcolm Harbour, että haluamme tässä nyt yhtenäistää nämä latauslaitteet. Tiedän, että, että mielellään haluaisi sitä tähän mietintöön. Jos meillä olisi toinen, voisimme ottaa se myöskin siihen, mutta joka tapauksessa täytyy ottaa esille, koska ei voi olla niin, että palveluntarjoajat aivan itsenäisesti parlamentin selän takana yhtä äkkiä sopivat tästä asiasta komission kanssa. Ja, ja sitten taas nämä lisälaitteet ö, ovat kuluttajille taakka. Ja aina kun pohditte tätä asiaa, niin kansalaisten keskuudessa on erittäin suuri konsensus siitä, että nämä, että meillä pitäisi olla yhtenäiset laturit ja tämä, tässähän kestää kuitenkin vielä kaksi vuotta ennen kuin asia saadaan täytäntöön paantua, mutta kaiken kaikkiaan on olemassa jo konsensus siitä, että me haluamme tämän asian todellakin ottaa esiin. Ja kun nyt katson näitä tarkistuksia, että kaiken kaikkiaan hyvin vahvastikin olemme yhtä mieltä asioista, hiukan muutin aikataulua varjoesittelijöiden kanssa. 25. syyskuuta tarkoituksenamme on käydä seuraava keskustelu täällä valiokunnassa. Silloin meillä on myöskin jo kompromissitarkistuksia ja voimme tämän helposti hoitaa syyskuun alussa, siis varjoesittelijät, puheenjohtajavaltio Liettua ovat mukana ja sitten 25. nämä esitetään. Ja lähden jopa siitä, että 26. syyskuuta voimme äänestää ehkä voisimme jopa tämän vuoden puolella onnistua saamaan äänestyksen täysistuntoon minun puoleltani. Tämä olisi hyvä, siis mitä nopeammin sen parempi. Kiitos. Well, thank you very much. Um... Kiitoksia näistä selityksistä koskien tarkistuksen Sitten ensin varjoistelija Vainrakan. <clears throat> Kiitokset puheenjohtaja. Minä tahtoisin kiittää Vaileria ja onnittelisin häntä myös ähm, tiukasta linjasta tässä teknisessä asiassa. Uskon, että olemme aivan oikealla tiellä. Ja sitten toiseksi olen iloinen myös esittelijän valitsemaan kunnianhimoiseen aikatauluun. Tämän vuoden sisällä meidän pitäisi saada tämä asia käsiteltyä. Hallinnollinen taakka tulisi ottaa kovaan kohteluun, sitä pitäisi vähentää kovastikin, miten saamme tätä viestiä sitten vietyä eteenpäin. Toivon, että kompromissitarkistuksin niin onnistumme tekemään ja olemme oikeassa suunnassa. Kiitos yhteistyöstä. Miss, Mr. Uh, eh, dank u. Kan ik heel kort zijn. Kiitoksia puheenjohtaja. Voin puhua vain sen lyhyesti. Kiitän Barbara Weileria. Uh, erittäin hyvää opastusta olemme Barbaralta saaneet tässä mietinnössä. Se on tärkeää, niin kuin Roma Barbara sanoikin, että lähetämme tällaisen viestin. Esimerkiksi jotta voitaisiin harmonisoida elektronisia tuotteita ja tietotekniikan laitteita. Me haluamme pitää tämän vapaaehtoisena toimintana. Mutta Nokia ja Apple eivät halua tähän osallistua, koska, koska akut esimerkiksi ja pist- Dus uh, ik ben eigenlijk heel tevreden en ik, zie, uh, ik kijk uit naar de stemmingen. Vestukot ovat aina olleet ongelmallisia. Minua kovasti kiinnostaa nähdä, miten tämä äänestys sitten sujuu jatkossa. No. Rova Yle. Mitä minun tulee, kiittäisin kovasti siitä, että olette hyväksyneet minun tarkistukseni. Ne liittyvät siihen, että parannettaisiin näitä menettelytapoja ja näin voidaan antaa kaikki tarvittava tieto itse laitteessa. Se voidaan antaa ruudussa. Silloin saa paljon kattavampaa, helpommin ymmärrettävämpää tietoa. Tai helposti saatavampaa tietoa. No jos kukaan muu ei halua kommentoida, Rova Roitevakin on paikalla. Pidämme kiinni myös uudesta lainsäädäntöpuitepuolesta ja varmistamme, että tämä sopii yhteen muun kanssa. Ehkä herra Zero voi kommentoida näitä tarkistuksia koko paketin tämän hetkessä tilaa. Thank you for giving opportunity to provide some comments. Kiitoksia, että voin kommentoida näitä tarkistuksia. Um, me pitkälti olemme samaa mieltä tästä ja suunsa tarkistuksesta. Hyväksymme myös kuitenkin, sitten nyt sanoisin neljä kysymystä, jonka ottaisimme esille. Ensinnäkin, mitä tulee tarkistukseen 118. Tämä tarkistus ilmeisesti oli vedetty pois, mutta kuitenkin vieläkin on tarkistus, joka liittyy siihen, että on suljettu pois. Lähetysvastaanottajat, ääni, ääni vastaanottajat, ottaen huomioon, että tässä halutaan ottaa myös vastaanottolaitteet mukaan. Tämä on ongelmallista, koska yksi pyrkimyksistä tässä tarkistuksessa oli laillisten puitteiden yksinkertaistaminen. Tämäksen direktiivin käyttäen täytäntöönpano ollut ongelmissa johtuen siitä, että jotkut vastaanottimet ovat kuuluvat tähän, toiset taas eivät. Komission alkuperäinen ehdotus oli varata tämä direktiivi vain äh, äh is to include all the... Tässä haluttiin ottaa mukaan kaikki vastaanottimet, mutta sitten tämä oli tämä toiseksi paras vaihtoehto, joten uskomme, että tämä voidaan kyllä tälläkin tavalla toimia, mutta sitten pitää ottaa mukaan kaikki vastaanottimet direktiiviin. Ja jos me katsomme näitä parametreja, pitää tutustua niihin ja me ei voida ottaa samanlaiselta mukaan, eikä sitten mitään jakoa radiolaitteiden ja toisen direktiivin välillä, koska niin kuin aikaisemminkin tästä saattaa sitten jatkossa syntyä ongelmia markkinavalvoja viranomaisille ja muillekin viranomaisille ja myös valmistajille. Mitä, mitä tulee näihin latureihin, kännykkälatureihin on ehdotettu, tästä on ehdotettu vaatimuksessa. Siitä on jo maininta. Se on ole artikla 3, kohta 3a. Olennainen vaatimus on yhteen toimivuus. Ja mitä tulee latureihin, meillä on meillä meneillään vaikutusarviointi, jotta voidaan kattaa nämä kännykkä laturit, samoin muiden laitteiden laturit, kannettavien ja tablettien laturit. Pyrimme arvioimaan kokonaistilannetta ja pohtimaan mahdollisia aloitteita, koska tehän tiedätte, että vara puheenjohtaja monissakin yhteyksissä on selittänyt, että kaikki mahdollisuudet ovat vielä auki, mukaan lukien vapaaehtoiset sopimukset, riippuen arvioinnista, jota tehdään. Me tulemme seura- palamme tähän tilanteeseen, tilanteeseen ensi vuoden alussa, mutta jos halutaan käsitellä radiolaitteita, olemme sitä mieltä, että niitä ei pitäisi näiden olennaisten vaatimusten kohdalla, vaan liitteessä. Tämän lisäksi, mitä tulee tarkistukseen, jota on ehdotettu, jossa viitataan siihen, että jokaisen radiolaitteeseen pitäisi liittää tällainen yleinen, yleiskäyttöinen laturi. Yksi tavoitteesta on, että jos tällainen laturi olisi niin silloin ei tarvitse liittää laturia jokaisen laitteeseen mukaan, koska kun ajatellaan ympäristöä ja sääs, ympäristösäästämistä, niin yksi, on hyvä, että on yksi laturi, sitä voidaan sitten käyttää ihan kaikkeen. Sitten toinen ongelmallinen tarkistus on 99. Sitä kutsutaan erityislaiseksi kysymykseksi. Tämä on alakohtainen direktiivi ja tämä tarkistus voidaan horisontaalisessa lainsäädännössä käsitellä, jos jotakin tarkempaa täytyy sanoa. Silloin tämä täsmällisempi pätee, mutta tämä on tällaista alakohtaista ja meistä tuntuu, että tämä saattaa synnyttää ongelmia, mitä tulee näihin muihin alakohtaisiin lainsäädäntöosuuksiin ja pohtia, mikä on kaikkein eh, spesifisin puoli. Sitten mitä tulee sähköisiin merkintöihin, olemme nähneet, tässä viitataan 103 ja 111 tarkistuksiin. Me olemme keskustelleet näistä monta, montakin kertaa sidosryhmien kanssa ja sen edustajien kanssa. Ja käytännön ongelmia on, joita ei ole vielä ratkaistu. Ja käytännön ongelmana on se, että kuluttajat ja markkinavalvontaviranomaiset haluavat nähdä tietoa ennen kuin ostavat tuotteen – ja tällä hetkellä, kun ajatellaan sähköisiä merkintöjä, niin silloin pitää käyttää tuotetta, jotta voi tarkistaa, mitä tietoa on tarjolla ja esimerkiksi mitä tulee joihinkin tuotteisiin, jotka, jotka käytetään paristolla. Ensinnäkin pitää ladata laite ja sitten voidaan tarkistaa nämä tiedot. Ja Tämä sitten tämä käytännön ongelman, emmekä ole vielä pystyneet sitä ratkaisemaan. Samoin valmistajat eivät ole pystyneet sitä ratkaisemaan ja siksi voidaankin epäillä, onko tällainen sähköinen merkintätapa käytännöistä. Kiitoksia. Ja kuten aina olemme valmiit antamaan lisätietoja, määritelmiä, mitä tahansa, mistä saatatte mitä ehkä tarvitsette lainsäädännön laatimisessa. Kiitoksia. Okay, well, thank you for your generally positive... Kiitokset näistä vastauksistanne tähän. No, ikävä, että minun tarkistukseni on niin pitkälle edistynyt, että sitä ei voida nyt vielä hyväksyä, mutta ehkä onnistumme vakuuttamaan teidät myös tässä, niin kuin monissa muissakin yhteyksissä työmme edetessä. No joka tapauksessa, jos kukaan muu ei nyt halua sanoa mitään enää, niin Weiler voi vielä vetää asian yhteen ja tehdä johtopäätöksiä ja muita kommentteja esittää. Koska olemme näinkin yhtä mieltä tästä asiasta, voin myöskin todeta, että me käymme rakentavaa keskustelua komission kanssa myöskin varjojen ryhmä ja joissakin kohdissa, jossa arvioidaan tuo puolesta ja vastaan, niin se on kyllä järkevää, mitä me haluamme, jotta voimme yksinkertaistaa ja helpottaa markkinoita ja mikä sitten myöskin toimii turvallisesti kuluttajien osalta. Me olemme tässä rakentavassa vuoropuhelussa ja painotan tässä, koska haluan lopuksi vielä todeta, että meitä nyt ei ole enää paljon, mutta koordinaattorit ovat paikalla ja myöskin puheenjohtaja, tämä on tärkeää olen jo ollut pitkään täällä parlamentissa, mutta tämän asiakirjan kohdalla havaitsin ensimmäistä kertaa sellaisen asian, joka minut yllätti. Eivät ne sähköpostit ja puhelut ja kirjeet, joita yritykset ja kansalaisjärjestöt ja eturyhmät meille lähettävät. Me saamme niitä kaikki, kaikkiin tärkeisiin aiheisiin liittyen, se on täysin selvää. Mutta ensimmäistä kertaa puheenjohtaja sain sellaisen kirjeen, jonka haluan myöskin lähettää eteenpäin teille. Siinä tuollainen eturyhmä kirjoitti minulle, että näiden tarkistusten kohdalla hän ei löytänyt, tai se ei löytänyt omia tarkistuksien kirjallisia. Mihin ne olivat jääneet? Olinko unohtanut ne? Olin niin hämmästynyt, että jäin täysin sanattomaksi. Ja tämä tietysti osoittaa, minkä me kaikki tässä jo näemme, että tie, tietyt teollisuuden eturyhmät eivät onneksi kaikki, saivat sellaisen vaikutelman, että heidän täytyisi vain kirjoittaa meille jotakin ja sitten me ottaisimme tämän automaattisesti mukaan. No, kriittinen, konstruktiivinen yhteistyö on hyvä, mutta eihän se tarkoita sitä, että me edustajina automaattisesti seuraamme heidän toiveitaan. Olin niin täysin äimänä, että eh, kirjoitin nopeasti vastauksen, mutta halusin tämän puheenjohtajan sanoa teillekin tässä yhteydessä, koska tämä on asia, mitä minulla ei ole tässä 20 vuoden aikana sattunut kertaakaan aikaisemmin. Kiitokset huomion kiinnittämisestä tähän asiaan. No, tästä on tietysti ollut paljon keskusteluakin ja mahdollisuuksista jättää tarkistuksia tähän ja pitäisikö niitä vain kopioida ja liimata tähän sitten muista lähteistä ja asiantuntijoiden mielipiteistä tietysti. Tämä on aivan oikea muoto toimia sinänsä, ja kaikki varmasti toimivat hyvin tarkasti siinä, minkälaisia tarkistuksia tekevät ja myös lukevat ne ja käyvät ne läpi tarkoin ennen kuin niitä esittävät, mutta kiitos kun otit tämän esille kuitenkin. Ja sitten, kuten Weiler jo sanoi, niin me olemme päässeet yhteisymmärrykseen tästä ja varjoesittelijöiden kanssa, eli 26. syyskuuta mennessä, ja silloin se auttaa meitä sitten Liettuan puheenjohtajakauden aikana viemään asiaa eteenpäin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 We're just sorting out Mrs. Galpelcher's translation. Koitamme saada Galpelchille tulkkaukset tänne. So we can have a look at that while Mr. I Ehkä voimme tutkailla näitä teidän rekisterikilpien. I had I got some information from experts from Germany. Tänään tietoja Saksasta asiantuntijoilta hän lähetti tämän rekisterikilven meille ja, ja, ja huomenna aamuna he ovat täällä ja hän on valmis antamaan tietoa kollegoille, jos haluatte tulla paikalle huomenna kello 10. Nyt on niin yksinkertaista esittää näitä ajatuksia tällä joten kuul... sun Andreas ja muun, muut paikalle. I think this is an interesting idea, but... Hyvä juttu, kiitos. Kiinnostava ajatus, kylläkin, mutta eiköhän tähän tarvita vähän toinen porukka. No niin, Carl Welch on esittelijänämme tähän yleiseen talousarvioon. Ensi, tämä ainoa lukukerta Garcia, Schmidt, Rylö. ja minä kai olen ainoa EKRn edustaja täällä. No, joka tapauksessa olkaa hyvä, kertokaapa meille, missä talousarvio on tiimoilta ollaan menossa. Äh, Paljon kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ensinnäkin haluaisin sanoa teille, että tämä on minulle aivan erityinen ilo esitellä tämä lausuntoluonnos Euroopan varanhoitovuodeksi 2014. Niin kuin tekin varmasti tiedätte, me kulimme erittäin pitkän tietä, tien tässä ennen kuin saimme tarkat numerot ja tiedot kahden viikon ajan talousarvio on nyt sitten tiedossa komission esittelyn jälkeen. Ensinnäkin haluaisin kiittää IMKO-valiokunnan sihteeristöä ja myöskin neuvonantajiamme, puolemme neuvonantajia, koska he mahdollistivat sen, että saimme tärkeimmät prioriteetit esille jo aivan aluksi, eikä meidän tässä tarvinnut sitten hämärässä edetä kovinkaan pitkään. Ja kaikkein tärkeimmät toimenpiteet, valmistelevat toimenpiteet ja pilottihankkeet hankkeet saatiin näin tältä osin määriteltyä. Ja niitähän me käsittelemme aikaisemmassa valiokunnan kokouksessa. En halua enää puhua näistä pilottihankkeista enkä valmistelutoimenpiteistä sen enempää. Tavoite on nyt se, että esittelen tämän lausunnon ja myöskin kerron kaikkein tärkeimmistä luvuista tässä talousarvioesityksessä. Kollegat ovat saaneet luvut. Ja näistä luvuista kyllä käy ilmi, että hyvin harvoissa kohdissa meillä on tulossa leikkauksia. Tämä on hyvä lähtökohta noin neljä sivua talousarvioesityksestä ovat meidän valiokuntamme toimivallan alaisuudessa ja yhdessä ainoassa kohdassa valmistelin tarkistuksen. Tämä oli nämä standardointi-instituuttien luvut ja haluan myöskin kertoa teille, miksi minun piti tehdä tämä tarkistus. Euroopassa ja maailmanlaajuisesti tänä päivänä hyvin nopeaa tekniikan kehittymistä ja standardeilla normeilla on erittäin suuri rooli, jotta voimme varmistaa, että talouskasvu etenee ja jos haluamme myöskin varmistaa tuoteturvallisuuden ja haluamme parantaa kansalaisten terveydenhuollon suojaa, niin me tarvitsemme kyllä yhtenäiset standardit koko mantereella ja myöskin kontaktit näihin kansallisiin standardointiinstituutteihin ovat tärkeitä, joten tästä syystä tämä 20 prosentin leikkaus, jota komissio on ehdottanut tässä budjettikohdassa, ei ole hyväksyttävä. Tästä syystä minä tein tuon tarkistuksen tähän kohtaan. Tiedän, että meidän täytyy toki myöskin perustella, mistä me aiomme siirtää nämä rahat tähän loppu 20 prosenttiin. Minä näen ainoan, yhden ainoan budjettikohdan, jossa, joka mahdollistaisi varojen siirron. Myöskin PK-yritysten rahoittaminen on tärkeää, mutta maksusitoumukset ovat tässä kohdin erittäin paljon korkeammat kuin maksumäärärahat, joten näen tässä kyllä mahdollisuuden kattaa tuon loput 20 prosenttia siten, että saamme siirron muualta. myöskin budjettikohdassa 12.010. Siinä on aika lailla kasvua. Ja Solvitin ja Europin rahoittaminen on näin mahdollista. Ja tästä syystä halusin tämän myöskin varmistaa. Kun nyt puhumme jo näistä välineistä, haluaisin vielä mainita asian, jota käsittelemme myöskin aikaisemmassa valiokunnan kokouksessa. Tämä on pilottihanke Euro Europe Travel – Tämä on myöskin aivan erityinen kohta. Me kävimme pitkiä keskusteluja tästä pilottihankkeesta. Siihen ehdotettiin koko joukko muutoksia. Voin hyväksyä ne ja pyydän myöskin, että kollegat hyväksyisivät nämä samaiset muutokset. Niin kuin kollegat varmasti myöskin muistavat, tämä on siis pilottihanke, jossa sovitaan mobiililaitteiden käytöstä älypuhelinten kohdalla Euroopan kansalaiset voisivat matkojen, matkojen ja lomiensa aikana käyttää tätä, näitä välineitä. Ja te saatte myöskin raskaksi ja saksaksi nämä lausumat ja samoin myöskin muilla virallisilla kielillä. Näiden sovellusten merkitys ja käyttö kasvaa jatkuvasti ja sitten vielä muutama sana liittyen näihin edustustoimiin. Tämä, nämä ovat sellaisia äh, kohtia, jotka käsittävät monta varainhoitovuotta. Meillä on kaksi ohjelmaa. Kuluttajansuoja ja tulliohjelma ovat tässä kyseessä. Nyt voimme havaita, että tässä on tapahtunut noin 5 prosentin vähennys alkuperäiseen komission ehdotukseen nähden. Tämä ei tietenkään ole hyvä asia, mutta kun nyt ajatellaan sitä tosiasiaa, että meidän täytyy säästää, voimme hyväksyä tämän leikkauksen. Yhteen ainoan kohtaan haluan tässä vielä puuttua. Kyse on tästä verkkovälitteisestä riitojen ratkaisusta. Tässä rahoitus on 8 miljoonaa euroa ja haluaisin kiittää tässä kohden puheenjohtaja Harboria kirjeestä, jonka hän muotoili tähän aiheeseen liittyen. Myös komission jäsen käsitteli tätä asiaa, koska tämä oli hänellekin hyvin tärkeää aihe. No tällä hetkellä emme vielä tiedä, miten tämän verkkovälitteisen riitojen ratkaisun rahoitus voidaan varmistaa. Kaikki pitävät kiinni siitä, että omat alat täytyy rahoittaa riittävällä tavoin, emmekä nyt löydä resursseja sitten näihin rahoitusosuuksiin muilla saroilla. Verk- verkkovälitteisen riitojen ratkaisun rahoitus on edelleen avoin kysymys ja ehkä nyt sitten ratkaisu löytyy jossakin vaiheessa. Olen kuitenkin huolissani, koska me emme nyt vielä tiedä, miten tämä kyseinen ohjelma rahoitetaan. Tämä on ollut jo hyvin pitkällinen tarina, mutta kun nyt ajatellaan, että tämä on hyvin merkittävä väline, meidän täytyy käsitellä tätä asiaa myöskin lausunnossa. Ja sitten vielä lopuksi haluaisin sanoa, että mielestäni on hyvin tärkeää. että meillä on nyt uusia tehtäviä toimivaltuuksissamme ja että myöskin nämä uudet tehtävät täytyy rahoittaa riittävässä määrin. Tästä syystä meidän täytyy todellakin vaatia, että alkuperäinen rahoitusehdotus on sellainen, että siitä pidetään kiinni. Pyydän myöskin, että kollegat tukevat minua tässä. Paljon kiitoksia, puheenjohtaja. Odotan jo kiinnos, suurella kiinnostuksella varjoesittelijöiden huomioita. Kiitoksia. Good. Well, thank you very much for your detailed work. Kiitoksia teidän työstänne. Se on ollut todella hyödyllistä kaikille. Huomaan, että vielä epävarmuustekijöitä on loppusummien suhteen, mutta varmasti meillä on nyt vahvat perusteet päähankkeellemme. Ja tämä monivuotinen foorumi on varsin tärkeä, että voidaan maksimoida potentiaali tässä. Sitten varjoesittelijöt, älyt, Rakas Sermon. Gracias, presidente. Kiitokset puheenjohtaja, kiitokset esittelijälle asian esittelystä. Kiitos myös ehdotuksesta. Yleisesti ottaen hyväksymme sen, sillä siinä esitetyt prioriteetit ovat oikeastaan samat kuin meidänkin, vain selkeydestä näihin talousarvion lukuihin. Seuraavaa. Haluaisin miettiä tätä kokonaisuutta, talousarvion kokonaissummaa ja sen osia, joihin meidän valiokuntamme on puuttunut ja luottanut aikaan alusta alkaen, eli vuodesta 2009 aina 2013 asti. Ja näin voisimme vähän käyttää tällaista määrällisempää, selkeämpää kuvaa siitä, mikä, miten tilanne on muuttunut, miten valiokunta on taloutta ja taloustilannetta parlamentin talousarvioissa käsitellyt ja, me, ja näin me saisimme myös tarkemman käsityksen eri talousarvioon suhdanteista tänä vuonna. Kun tutkailimme vuotta 2014, niin sehän on periaatteessa kasvun tai se on meidän valiokuntamme kasvun kannalta huono, koska talousarvio todennäköisesti vähenee. Ja jos sitten taas tutkailen 2013 vuonna hyväksyttyä unionin kuluttajansuojaohjelmaa 2014-2020, tahtoisin meidän käyvän yksityiskohtaisesti läpi tuota jo hyväksyttyä kuluttajansuojaohjelmaa vai tuleeko siitä jotakin talousarviovaikutuksia, jotka eivät vielä näy nyt esitetyssä. Mahdollisesti niihin sitten esitän muutaman tarkistuksen, mikäli mahdollisuus siihen avautuu. Ja vielä lopuksi tämä pilottihanke ja valmistelevat välineet ovat mielestäni hyvin esillä. Olen myös samaa mieltä siitä, että toimielinten, äh, siis ähm, standardisointitoimielinten täytyy saada riittävästi varoja työlleen myös tulevaisuudessa. Kiitokset. Thank you very much, uh, Mr. Schmidt. Kiitoksia, herra Schmidt. Schmidt. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän esittelijää. Olen tähän asiaan tutustunut, koska Christian Bussoi lähti tästä parlamentista ja ryhmästämme näin. Mielelläni tuen oikeastaan kaikkea, erityisesti tämä viimeinen kommentti että pidämme kiinni kokonaisrahoituskehyksestä. Se on mielestäni aivan olennaista. En ollut kovinkaan tyytyväinen, mitä viime viikolla päätimme, mutta uskon, että voimme kyllä sitten löytää ratkaisun tähänkin syyskuussa. PK-yritykset tietenkin, sehän on ihan ratkaisevaa. Meillä oli kuuleminen pääjohtaja Drakin kanssa eilen ja hän taisi mainita muutkin pk-yritykset monissakin yhteydessä ja miten te pitäisi rahoittaa. Yksi hänen kommenttinsa oli, että tietysti ongelmia voi syntyä pankeille ja niiden rahoituskapasiteetille, mutta loppujen lopuksi niidenkin pitäisi olla joitakin tavoitteita, joita rahoitaan. Kyse ei ole vain rahasta, vaan myös tavoitteista mutta tämä tietysti on ihan ratkaisevaa, joten minä tuen tällaista. Ja mitä tulee kuluttajaohjelmaan, olen myös sitä mieltä, niin kuin aikaisemminkin sanottiin, että tämä on hyvä ja sen, sille pitäisi suunnata myös rahoitusta. Voin hyväksyä tämänkin edelleen tulliohjelma ja sen merkitys. Mielestäni se on hyvä asia, että sitä korostetaan. Se on tavallaan selkäranka koko tulliyhteistyöllä ja tietotekniselle yhteistyölle ja sen takia meidän pitäisi yrittää pitää kiinni siitä ja koittaa saada sille mahdollisimman suurta tukea, koska loppujen lopuksi vaikkakin jäsenvaltiolla on nyt taloudellisia ongelmia, niin tämäkin itse asiassa säästää kyllä rahaa ja on paljon tehokkaampaa. Tästähän olemme puhuneet montakin kertaa. Ja on ollut näitä monimutkaisia trilogeja, jotka liittyvät tähän asiaan. Todennäköisesti tulen tekemään myös joitakin tarkistuksia, mutta yleisesti ottaen mielestäni olemme ihan samoilla linjoilla, joten ei mitään ongelmia sen suhteen. Kiitoksia. Minäkin voin puhua lyhyesti. Pidän tietysti hyvänä sitä, mitä äh, esittelee aikoo tehdä tuossa verkkovälitteisessä riitojen ratkaisussa. Se on tarpeen ja tuin sitä myös koordinaattoreiden keskuudessa. Tuen myöskin tätä pilottihanketta, periaatteessa olen linjauksenne kanssa samaa mieltä. Ongelma on kuitenkin se, että jos nyt tarkastelen tätä tarkemmin, niin tässä nyt nähdään millaisia vaikutuksia näillä leikkauksilla, joista teimme päätöksen viime viikolla, on käytännössä ja varsinkin tullipuolella. Nämä ovat todellakin leikkauksia, joita en pidä hyvänä, mutta nämä ovat tietysti päätöksiä, jotka on tehty jossakin muualla ja täällä me, meidän täytyy nyt hiukan niitä lieventää, emme kuitenkaan voi muuttaa mitään. Halusin vain tämän vielä mainita. On varmastikin sellaisia asioita, joita tarkastelen huolestuneesti, koska oikeastaan ei ole järkeä säästää näillä aloilla. Good. Um, well, I'm No niin, selvä. No en minä virallisesti ole tässä varjoesittelijänä ja olen kyllä seurannut tätä asiaa ja erityisesti tuo vaihtoehtoisten riidanratkaisuvälineiden verkkovälitteisyys on tärkeä asia. Tässä kokonaispaketissa meidän tehtävämme on asettaa tavoitteemme mitä kauemmas mahdollista. Ja meidän täytyy nyt pyrkiä elämään tämän kokonaispuitteiston sisällä ja sen sisältä sitten löytää prioriteettimme. Muist, mielestäni tuo verkkovälitteinen foorumi on toki tärkeä ja sitten nämä pilottihankkeet jo Europe Travel-hankkeesta. Se riippuu tietysti sitten asiaan liittyvästä direktiivistä ja katsotaan, miten tämä sovellus sitten tulee käymään. Meidän täytyy ohjailla näitä asioita ja samanaikaisesti. No niin, haluaako esittelijä vielä sanoa muutaman sanan aikataulusta? We have two minutes left. Meillä on vain pari minuuttia enää aikaa. Elnök úr, csak nagyon röviden mielőtt a menetrendről beszélnék. Egy... Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Ennen kuin nyt puhun aikataulusta, haluaisin kiittää varjoesittelijöitä näistä huomioista. Haluaisin reagoida kahteen asiaan. Monissa kysymyksissä olemme yhtä mieltä ja lähtökohta tietysti on se, että tarkoitus ei ole tehdä mitään leikkauksia omalla alueellamme. No mitä nyt tulee näihin eri budjettikohtiin vuosille 2009-2014, varsinkin nyt tähän kehitykseen tulevaisuudessa, totta kai olisi hyvinkin hyödyllistä, että tässä lausunnossa käsiteltäisiin tätä kysymystä. Meillä on nyt käsissämme kaikkien budjettikohdien viimeisin versio, ja tässä nyt voidaan havaita 5 prosentin leikkaus verrattuna alkuperäiseen komission tekemään ehdotukseen, ei siis verrattuna aikaisempaan kauteen. Mutta tuo ehdotus tähän liittyen on kyllä erittäin hyödyllinen. Muille kollegoille haluaisin sanoa, että olen yhtä mieltä tähän ehdotukseen, joka liittyy PK-yrityksiin. Eilen herra Draghi järjesti kuulemis, tai herra Draghia kuultiin Ekon valiokunnassa. Ja kun ajatellaan tuota kyseistä budjettikohtaa, niin tämä ohjelma on saatu esille sieltä. No sitten maksusitoumusten kohdalla 30,5 miljoonaa euroa on ehdotettu ja sitten maksumäärärahojen kohdalla ainoastaan 2 miljoonaa 900 000 euroa. Ja minulle ekonomina tämä kyllä nyt vaikuttaa siltä, että kun näen tällaisen talousarviossa, totta kai poikkeuksia on, mutta kun nyt näen tämän taloustieteilijänä, niin tämä tarkoittaa minulle sitä, että meillä on jo joitakin käsityksiä tulevaisuutta silmällä pitäen, mutta ei kuitenkaan mitään konkreettista sisältöä maksusitoumusten osalta, jos meillä ei ole mitään vastaavaa summaa täällä. Tästä syystä ehdotinkin, että rahoitus, eli 1,4 miljoonaa lisärahoitusta saataisiin näiden standardointiinstituuttien osalta lisää maksusitoumuksiin. Ja tätä voimme tehdä sitten myöskin muiden budjettikohtien kohdalla. Mitä sitten tulee tulliohjelmaan, niin olen yhtä mieltä siitä, että meidän täytyy pitää kiinni tämänhetkisestä rahoituksesta tässä kohdassa. Kiitän myöskin mielipiteistäne liittyen tähän verkkovälitteiseen riitojen ratkaisuun. Olen siitäkin asiasta kanssanne yhtä mieltä. tiedän, että Europe Travel-hankkeen tämän mobiilisovelluksen kohdalla on olemassa ongelmia tukeen liittyen. Mielestäni tämä hanke, tämä pilottihanke on äärimmäisen hyödyllinen, koska se on tarkoitettu kansalaisten käyttöön ja yhä suuremmalla määrällä kansalaisia on mahdollisuus käyttää tätä sovellusta. Tiedämme jo, että samankaltainen sovellus on olemassa mutta laaja yleisö ei sitä ikävä kyllä tunne. Minä en ainakaan tiedä, että tällaista samankaltaista sovellusta olisi olemassa ja olisi hienoa, että meillä olisi tällainen mahdollisuus ja että voisimme myöskin rahoittaa nämä sitten tyydyttävällä tavalla. Tiedän tietysti, että varamme ovat niukat, mutta tässäkin kohdassa meidän tulisi mielestämme, mielestäni kiinnittää huomiota enemmän. No, löysin tämän juuri tältä papereista, Ne, mitä sitten tulee seuraaviin askeliin ja etenemissuunnitelmaan. Meidän täytyy vielä ratkaista muutama tekninen kysymys. Nyt tulevana torstaina käymme keskustelun vastaavien pääosastojen kanssa teknisistä yksityiskohdista. Ja sitten vielä viimeinen virke 18. heinäkuuta kello 12 eli puolelta päivin on tarkistusten jättämisen määräaika. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Good. Well, thank you very much. I have the 19th. No niin, kiitos. Minulla on täällä 19. heinäkuuta siis 19. No niin, ennen kesälomaa, mutta varmaan teillä on aikaa siihen. Meidän on saatava tämä tästä äänestys viides päivä, jotta tämä menee sitten budjettivaliokuntaan. Kiitokset teille kaikille. Kiitokset kaikille täällä oleskelusta vähän pitempään. Ja sitten me katsomme näitä yhteisön tavaramerkkejä iltapäivällä. Nähdään silloin.